Mes chers collègues, je vous propose que nous commencions. Euh, no niin, kollegat, voisimme aloittaa. Nyt iltapäivällä paikalla on Mark Sprenger, joka on eurooppalaisen tautien ehkäisykeskuksen pääjohtaja. Ja kuten joka vuosi, hän tulee esittelemään meille tämän keskuksen ohjelmaa, joka on tietysti erittäin tärkeä meille Eli Sprenger, olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Odotan innolla vuoropuhelua kanssanne ja mielelläni otan ylös teidän huolenaiheenne ja neuvonne. Ja olen iloinen myös siitä, että voin käyttää tätä Valkokangasta esittääkseni teille tiettyjä kalvoja. Syy siihen on se, että pyysitte minua olemaan hieman avoimempi liittyen eri jäsenvaltioiden tuloksiin tartuntatautien kohdalla. Ja nyt sitten tarjoan teille hieman tätä avoimuutta. Esitykseni muodostuu kolmesta osasta. Ensinnäkin haluaisin antaa teille jonkinlaisen, tarjota jonkinlaisen analyysin tämänhetkisestä tilanteesta. Toiseksi haluaisin esitellä teille prioriteetit ja viimeiseksi sitten vielä näiden prioriteettien seuraukset. No niin, mennäänpä tälle kartalle, joka on ensimmäinen kartta. Eli tuberkuloosikartta, uudet tapaukset Euroopassa. Ensinnäkin näette sieltä, että teemme yhteistyötä VTOn kanssa, koska monet luvuista ovat peräisin WHO Euroopasta ja Venäjältä. Ja on selvää myös, että tietyillä mailla ei mene kovinkaan hyvin. Yksi on tuo punainen alue, ehkä tunnistatte sen, se on Romania. Mutta kysymys kuuluu, onko Romania, tai meneekö Romanialla sitten hyvin vai ei? Ja seuraavasta kuvasta käy selväksi, että Maat, joilla on suurempi leviämisaste tai ilmantuvuusaste, ovat paremmassa tilanteessa ja monet näistä maista kiinnittävätkin tuberkuloosiin huomiota. Tässä ovat hyvät uutiset. Huonot uutiset ovat sitten siinä, että täällä on myös paljon mm, monilääkeresistenttiä tuberkuloosia. Ja se on hyvin vakava ongelma. Se on potilaille ongelma, ja yhteiskunnalle ongelma, koska hoitaminen on hyvin kallista, eikä hoito ole myöskään potilaalle helppoa. Ja niinpä kysymys kuuluu, mitä meidän järjestömme voisi tehdä, siis ECDC. Minusta me voimme tehdä paljon ja me olemme asettaneet yhden vuoden tavoitteen, eli kyseessä on tällainen kehys, toimintasuunnitelma tuberkuloosin osalta. Tavoitteena oli saada paremmin diagnosoitua nimenomaan näitä monilääkeresistenttejä tuberkuloositapauksia. Ja me olemme kehittäneetkin monissa maissa laadunvalvonta- tai laadun varmistusjärjestelmän tuberkuloosin varhaiselle havaitsemiselle ja juuri tämän monilääkeresistentin version diagnoimiseksi. Tämä on hyvin tärkeää nimittäin, jos pystyy diagnosoimaan varhaisessa vaiheessa jo tuberkuloosin, niin se on potilaalle hyväksi, koska potilas saa oikeanlaista hoitoa. Ja se on myöskin yhteiskunnalle hyödyksi, koska potilas ei pysty siirtämään tai levittämään tautia enää tietyn ajan jälkeen eteenpäin. Ja tässä on siis selvää, että ECDCllä on eurooppalaista lisäarvoa. Tämä on varmaan vähemmän seksikäs aihe kuin napaseudun lämpeneminen tai vähemmän ihmisiin vetoava kuin biodiversiteetin suojeluprojekti. Mutta haavoittuvaisille ihmisille, köyhille ihmisille tämä on äärimmäisen tärkeä asia. No sitten toinen esimerkki koskee HIV-tartuntoja, jotka on diagnosoitu kaksi vuotta sitten – ja tässäkin näette, että erot ovat valtavat. Olen iloinen, että te olette täällä, rouva Dagmar Ben. Niin, niin, koska tehän olitte juuri se, joka pyysi lisää avoimuutta ja voinkin nyt sitten osoittaa, että olemme todellakin avoimempia ja pystymme esittelemään teille tulokset maittain. Ja tässäkin on aivan selvää, että eroja löytyy. Mutta tässä on tärkeää saada syvempi ja yksityiskohtaisempi kuva tilanteesta. Ja koska HIV-epidemia Euroopassa tapahtuu enimmäkseen miesten välillä, jotka harrastavat seksiä keskenään, ja tämän ryhmän osuus tässä infektiotilanteessa kohoaa koko ajan. Tässä on paljon eroja siis maiden välillä ja olen iloinen to- todetessani, että vuosi sitten Marikka Janakidanis veti tieteellisen tutkimuksen ja ensimmäinen joulukuuta meillä on maailman AIDS-päivä, jonka suojelijana on Marina. No miksi tämä on tärkeää? Sen takia, että olemme ensimmäistä kertaa antaneet tieteellistä neuvoa HIV-testausta varten. No huomasitteko sitten, että tehän tiedätte, että 30 prosenttia HIV-tartunnan saaneista eivät ole tietoisia siitä, että heillä on tartunta. Se tarkoittaa sitä, että he eivät saa asianmukaista hoitoa ja he pystyvät levittämään tautia edelleen. Ja tässäkin kohtaa on äärimmäisen tärkeää, että diagnoosi tehdään varhaisessa vaiheessa. Ja tässäkin tapauksessa ECDstä, DCstä on lisäarvoa. No sitten hepatiitti B ja hepatiitti C. Ehkäpä teille nämä taudit eivät ole niin tuttuja, ehkä nämä kuulostavat hieman eksoottisilta, mutta hepatiitti B ja C ovat hyvin merkittäviä tauteja. Ne ovat yksi maksa syövän tärkeimmistä aiheuttajista. Ja Euroopassa tässäkin tämänkin sairauden kohdalla on suuria eroja. Kaksi viikkoa sitten esittelimme raportin jossa oli siihen liittyviä tuloksia, näihin tauteihin liittyviä tuloksia, ja siinä kävi ilmi, että kaikissa jäsenvaltioissa ei ole seulontaa raskaana olevien naisten osalta tämän sairauden kohdalla. Tämä on hyvin tärkeää, että seulonta olisi, nimittäin jos ei sitä ole, niin silloin potilaat eivät saa asianmukaista hoitoa ja ei pystytä estämään taudin siirtymistä äidiltä lapselle. Joten olin kovin vaikuttunut tuon huippukokouksen, herra Peterlingen huippukokouksen puheen johdosta. Hän käsitteli sitä, kuinka tärkeää poliittista huomiota on kiinnitettävä tähän aiheeseen, jotta tautia vastaan saadaan taisteltua. No sitten vielä lisää sairauksia. Malaria. Tehän tiedätte, että malaria on kadonnut. Ja joskus kun mennään trooppisille alueille, siellä saattaa olla malariaa, sehän tiedetään, mutta tiesittekö sitä, että noin 50-60 vuotta sitten meillä Euroopassa oli malariaa? Se on äh, sääsken levittämä sairaus, ja siihen aikaan oli paljon asiantuntijoita, jotka tiesivät äh, sääskien väliset erot. Viime vuonna ja viime viikkoina tuli sitten tällainen herätys kutsu tai puhelu. Ehkäpä täällä on joku Kreikasta paikalla. Onko kreikkalaisia yleisön jäseniä? Nimittäin Tessalonikessa viime kesällä, kesänä oli todellinen äh, länsiniilin virustaudin epidemia. Yli 250 vahvistettua länsiniirin virustaudin tapausta oli tuolla ja 75 prosenttia näistä tapauksista olivat vakavasti sairaita ja yli 30 potilasta kuoli tähän tautiin. Ja tuolla alueella ilmiöllä oli hyvin merkittävä vaikutus. Ja tietenkään Euroopan tasolla se ei välttämättä ole niin hirvittävän merkittävää, mutta jos sattuu elämään Tessalonikissa ja tauti vaikuttaa voimakkaasti myös turismiin, niin toki se on merkittävä ilmiö. Ja voidaan jälleen kysyä, että meiltä kysyttiin, voitaisin, voita, voisimmeko auttaa tässä tilanteessa taudin hallinnassa. Ja me sitten etsimme Euroopasta asiantuntijoita kasaan Ranskasta ja Romaniasta ja Italiasta. Niitä löytyi, koska heitä ei ole kovinkaan paljon Euroopassa. Järjestimme kokouksen ja keräsimme myöskin Kreikan asiantuntijat paikalle. Se oli oikein hyvä kokous. Siellä vaihdettiin tietoa tehokkaasti tästä. Näette, ehkä ette tunnista kaikkia näitä sääskilajeja, mutta tuolla oikealla ylhäällä on se sääski, joka äh, levittää länsinilin virustautia. No tämä virus, taikka varsinainen virus, on virusten kantaja ovat linnut, mutta myöskin hevosiin se pesiytyy. Ja ensimmäistä kertaa eri asiantuntijat tapasivat Kreikassa ja tuon kokouksen aikana eläinlääkintätieteen asiantuntijat ja muidenkin alojen asiantuntijat tapasivat toisiaan. Ja on hyvin tärkeää, että on monialainen lähestymistapa tällaiseen sairauteen. Eli toimimme siten, että lähetimme asiantuntijat myöskin omamme asiantuntijamme. Tässä ovat meidän kolme omaa asiantuntijaamme tässä kuvassa. Niin, me keskustelimme parhaista käytänteistä tämän taudin hillitsemiseksi. Kaksi viikkoa sitten itse asiassa ensimmäinen malariatapaus havaittiin Espanjassa. Se oli paikallinen tapaus, sitä ei oltu tuotumistaan muualta matkailijoiden mukana, eli me olimme todella pelästyneitä tai kovin valppaina, kuten myöskin Espanjan viranomaiset. Ja Ranskassa oli denkuumetapaus. Ehkä tämä liittyy ilmastonmuutokseen, mutta tällaiset vektorivälitteiset taudit todellakin ovat kasvussa. No sitten voidaan puhua antibioottien merkityksestä ja vaikutuksesta. Varmaankin joillakin teistä on nytkin flunssa ja kysymys kuuluu, saitteko flunssaan ne antibiootteja? Toivottavasti ette saaneet, koska monet antibiootit eivät ole enää tehokkaita lääkkeitä. Ne eivät tietenkään tehoa, jos teillä on tavallinen vilustuminen, joka on virus, viruksen aiheuttama, mutta jos teillä on vakava tauti, joissakin tapauksissa ei ole enää, eh, antibiootit eivät ole enää tehokkaita sen takia, että antibiootteja käytetään liikaa. Lääkärit ja potilaat, lääkärit määräävät niitä liian helposti potilaille. Eikä se ole pelkästään lääkäreiden ongelma, vaan koko yhteiskunnan ongelma. Ja siksi olin kovin tyytyväinen, kun Euroopan parlamentti järjesti eurooppalaisen antibioottitietoisuuspäivän. On hyvin tärkeää, että tällä tavalla kohotetaan ihmisten tietoisuutta tästä aiheesta. 16. marraskuuta meillä on sitten kolmas antibioottitietoisuuspäivä ja olen iloinen, että yli 36 maata on tässä mukana tässä aloitteessa, jopa EUn ulkopuolella. Ja jopa USA mukauttaa oman kampanjapäivänsä eurooppalaiseen antibioottipäivään, joten tämä on hyvä asia. Mutta poliittinen tuki jälleen kerran on hyvin tärkeää ja minä luotan siinä teihin. Eli teidän täytyy muotoilla formaatti sellaisen julkisuuskampanjan ää, äh, aikaansaamiseksi, jota voidaan käyttää sitten jäsenmaissa. No sitten haluaisin, niin etsin tässä oikeaa kuvaa, tämä se on. Tämä on se paikka, johon joka aamu 11.30 menen kokoustamaan. Siellä me keskustelemme kaikista, kaikista merkeistä, virallisista merkeistä ja myöskin median tarjoamista merkeistä ja huhuista ja sen sellaisista asioista, jotka liittyvät tauteihin. Nämä, tämä on hyvin tärkeä, tärkeää, koska tämä saattaa olla uhka-arvioinnin alku. Ja olen iloinen, että voin kertoa teille tämän aamun superuutiset. En ollut tietenkään paikalla. Ja tämän aamun uutiset kuuluvat, että nykyään on paljon enemmän tällaisia superbakteeri bakteerin aiheuttamia tapauksia, siis sairaalabakteerin aiheuttamia tapauksia. Tällä hetkellä on yli 70 tapausta EU:ssa jotka ovat tämän bakteerin aiheuttamia. Mutta Kiinassa, Malesiassa ja Israelissa ja joissakin muissa maissa on havaittavissa tällä hetkellä ensimmäisiä tapauksia. Tämä on hyvin tärkeä asia, koska tämä superpöpö leviää ympäri Eurooppaa ja antibiootit, joita normaalisti käytetään, eivät välttämättä tehoa ja joudutaan siirtymään toisenlaisen antibioottien käyttöön. Tänä aamuna keskusteltiin myös niistä ikävistä uutisista, jotka liittyvät Haitiin, eli koleraepidemiaan siellä. Ehkä tämä kuulostaa hieman kaukaa haetulta, minkä takia meidän täytyy tästä tietää, mitä Haitilla tapahtuu tai tapahtui. Eihän se ole meidän takapihallamme, ei se ole Euroopassa. Mutta tiesittekö, että yli miljoonaa Euroopan kansalaista käy joulun aikaan saaren toisella puolella, eli Dominikaanisessa tasavallassa matkailemassa. Joten meidän pitäisi olla tietoisia näistä ongelmista, koska voi käydä niin, ja odotankin, että näin mahdollisesti tapahtuu, että kolera leviää kaikkialle saarella, joten on tärkeää seurata tilannetta ja informoida eurooppalaisia kansalaisia aiheesta, joten olemme läheisessä yhteydessä asiantuntijoiden kanssa Haitilla. No sitten palataan takaisinpäin. Huhtikuun kuulemistilaisuudessa ilmoitin, että aioin kiinnittää enemmän huomiota siitä sopimukseen. Te autoitte minua siinä kovasti. Ja voin kertoa teille nyt, että tämä siit sopimus on solmittu. Tässä on meidän ruotsalainen terveysministeri, joka on meidän terveys lautakunnan äh, tai äh, johtoryhmän johtaja. Ja Ruotsin parlamentissa ensi kuussa tuo osa siitä sopimusta ratifioidaan. Tässä on meidän henkilökuntamme. Kaikki eivät ole siinä kuvassa mukana. Mutta vuosi sitten meillä oli 25 henkilön vaje, eli täyttämättömiä virkoja. Tällä hetkellä meillä on, se on laskenut kymmeneen suunnitelman mukaisesti. Ei ole helppoa saada oikeita asiantuntijoita meille töihin. Joskus täytyy ilmoitella avoimista viroista ja meillä on kovasti kiire, mutta mielestäni me edistymme asiassa hyvin. Prioriteetit sitten ensi vuodelle. Ensinnäkin olette saaneet nämä tiedot sinne tietopakettiinne, mutta tärkeää tässä on se, että haluaisin kiinnittää enemmän huomiota järjestelmään, organisaatioon ja aloittaa keskustelut suoritusindikaattoreista, jotta voitaisiin para- parantaa järjestelmää ja edistää toimintaperusteista budjettia sekä myöskin laadunvarmennusjärjestelmää. Minun mielestäni nämä ovat aivan olennaisia aspekteja organisaatiossamme, ne pitäisi olla kunnossa. No mitä tulee sitten seuraavan vuoden sisältökysymyksiin, olemme kutsuneet hallintoneuvostoon, tai olemme pyytäneet hallintoneuvostoa ilmoittamaan meille prioriteettinsa, ja he antoivatkin meille paljon tietoja, ja olen iloinen voidessani kertoa, että pystyimme sisällyttämään kaikki heidän toiveensa mukaan toimintaamme ja keskustelemme niistä kahden viikon kuluessa. Tässä esittelisin teille kolme asiaa, jotka valaisevat tällaisia kattavampia teemoja Ensinnäkin laboratoriot. Kun keskustelitte ECDCn perustamisesta, keskustelitte eri malleista. Yksi oli USAn CDCn kaltainen kopio, se oli sellainen suuri järjestelmä. Te taas päätitte, että perustettaisiin tällainen pieni ECDC, joka, jossa ei ollut laboratorioita. Minä olin ty- tyytyväinen tästä päätöksestä, koska tiedän, että Euroopassa on erinomaisia laboratorioita, eikä ole välttämätöntä, että moninkertaistetaan tai monistetaan nämä laboratoriot sinne Tukholman toimistoon. Mutta sen huono puoli sitten on siinä, että ECDC joutuu, tai sen pitäisi luottaa näiden olemassa olevien laboratorioiden apuun. Ja olenkin kovasti huolestunut siitä, että hallitukset leikkaavat paikallisten tai kansallisten kansanterveysinstituuttien budjetteja. Ja jos näin tapahtuu, niin ehkäpä laboratoriot eivät pysty toimittamaan, toimittamaan luotettavaa tietoa ECDClle. Joten me haluaisimme seuraa ensi vuonna kiinnittää enemmän huomiota näihin laboratorioihin. Ja ensinnäkin sopia jonkinlaisista minimivaatimuksista, jotka näiden laboratorioiden tulee täyttää. Ja sitten miettiä, kuinka voisimme järjestää tehokkaalla tavalla laboratorioiden vaatimukset Euroopassa. Toivon, että pystymme tekemään hieman enemmän yhteistyötä verrattuna vallitsevaan tilanteeseen. Uskon, että on mahdollista tehdä työtä tehokkaammin kuin mitä nyt tehdään. No mikä oli sitten yksi yhteinen tekijä näissä esimerkeissä, niin se, että monet haavoittuvaiset ihmisryhmät joutuvat tällaisen tartuntatautien uhriksi. TB eli tuberkuloosi on juuri köyhempien ihmisten sairaus ja sama voidaan sanoa myös eh, hepatiittitaudeista ja myöskin rokotuksen ehkäisevistä taudeista. Ja sitten puhumme tietysti tällaisista hankalasti saavutettavista sosiaalisesti marginalisoituneista väestön osista. He ovat täysin suhteettoman vahvasti edustettuna tartuntatautien kantajina. Ja erityisasemassa tässä on romaanipopulaatio. Mehän tiedämme, että romaanit kärsivät myös tartuntataudeista. Ensi vuonna haluaisimme kiinnittää enemmän huomiota parhaiten käytänteiden kehittämiseksi, jotta pääsisimme näiden vaikeasti tavoitettavien kansanosien lähelle ja miettiä, kuinka pystyisimme rokottamaan nämä kansanosat tehokkaammin. Tämä olisi tärkeää, koska sillä voitaisiin ehkäistä paljon lapsena puhkeavia sairauksia. No sitten toinen kysymys on ilmastonmuutos. Olemme kehittäneet erilaisia skenaarioita ja tässä skenaariossa on ihan selvä, että punkin kantavat ja äh, sääsken kantavat, kantamat sairaudet tulevat myöskin Tukholmaan asti aikanaan. Tukholma ei ole niin kovin kaukana ja ilmastonmuutos vaikuttaa tällaisiin vektorivälitteisten tautien levittämiseen. No mitä seurauksia tällä kaikella sitten on? Meidän on käytettävä asiantuntijoitamme, se on hyvin tärkeää meidän kumppanimme ovat myös tärkeitä. Ja haluaisin tietää todellakin, mitä Euroopan toimielinten tarpeet ovat, mitkä teidän tarpeenne ovat, mitkä jäsenvaltioiden tarpeet ovat. Ja se tulee olemaan hyvin tärkeä neuvo ja ohjenuora minulle. Ja haluaisin todellakin pyytää teitä ilmaisemaan kantanne ja näkemyksenne ja vaihtamaan näkemyksiä. Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Monsieur le directeur, merci beaucoup pour... Euh, Kiitos ähm, johtaja tästä <clears throat> alustuspuheenvuorosta, äh, jonka myötä äh, siirrymme sitten keskustelun. Alustus oli todella kiinnostava ja uskon, että siltä pohjalta monet kollegat äh, esittävät kysymyksiä ja lähdemmekin liikkeelle. Ensimmäisenä Rova Jana kisa, olkaa hyvä. Thank you, Chair. I forgot where the Kiitoksia. Unohdin vähän, missä tämä mikrofonin nappi on ensin. En ole puhunut niin pitkän aikaan. Mutta kiitoksia Sprenger tästä alustuksesta. Se oli hyvin mielenkiintoinen ja jollain tavalla viime vuonna saatiin paljon aikaan ja nyt aletaan sitten lähteä siihen suuntaan, mihin me haluaisimme, mutta uskon, että meillä on vielä paljon työtä edessämme. Kysyisin, että meillä pitää olla lisäarvoa ja siihen ainakin minä pyrin. Tiedän, että teillä on ollut paljon kokouksia koordinaattorien kanssa, ja uskon, että siitä olette saaneet käsitystä siitä, mitä tarvitsemme ja miten haluamme edetä. ECDC on ollut olemassa viisi vuotta, käsittääkseni ennen minun aikani, ja monet perustajista ovat nyt muualla. Eli tämä on mielenkiintoinen vaihe. Emme nyt tiedä tarkalleen, mitä pitäisi odottaa. Eli nyt voitaisiin katsoa näitä asioita. Se on yksi painopistealueeni yhteyshenkilönä. Ensi viikolla tavaan yhden johtokunnan jäsenen Kreikassa. Hän varmaan pystyy kertomaan vähän lisää. Ja sitten helmikuussa käyn tutustumassa teille. Mutta meillä on myöskin parlamentin matka ja toivottavasti mahdollisimman monet pääsevät mukaan, koska vain kun olemme paikan päällä, voimme ymmärtää, mitä tapahtuu ja mitä tästä vielä voidaan saada muuta irti. Eilen oli probioottinen kuuleminen, ja se nyt ei varsinaisesti kuulu EDCDn toiminta-alaan, mutta se oli aika tärkeää. Saamme kuulla argumentin kummankin puolen, ja tällaisilla alueilla EDCDn pitäisi olla aktiivisempi. Heidän pitäisi olla paikalla, kun on kuulemisia ja kertoa tästä toisesta puolesta, koska heillä on asiantuntijalausuntoja, joten oli erittäin hyvä, että hän oli paikalla ja hänen puheenvuoronsa oli hyvin merkittävä. Eli hyvää edistystä on tapahtunut, mutta olimme vasta tämän työn alussa ja meidän pitäisi vähän tiivistää työtä tietyillä alueilla. On puhuttu laboratorioista ja se on alue, jolla täytyy katsoa suhteita muiden instituutioiden kanssa ja tiivistää jälleen yhteitä ja katsoa, miten voidaan säästää aikaa ja rahaa ja saada lisäarvoa. Mutta kaiken kaikkiaan olemme nyt mielestäni menossa oikeaan suuntaan ja odottelen nyt kollegojeni puheenvuoroa ja tällä tavalla voimme päästä tavoitteeseemme. Kiitos. Äh, Kiitos, annan puheenvuoron nyt äh, rouva Ratnaperille. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Vain kaksi kysymystä. Siitä, mistä Spedengeri mainitsi, Tämä osoittaa, että tarvitaan Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskusta. Ensi antibioottinen vastustuskyky. No, parlamentissa on aina tiedotuskampanjoita ja erikoispäiviä. Ja, mutta ihmiset ovat sellaisia, että seuraavana päivänä näitä asioita ei enää muisteta. Joten kaikki tämä työ ja ponnistelut, joka on aika vakaloistakin välillä. Eli haluaisin sitten, mikä nyt on lopputulos. Eli onko teillä käsitystä, koska mehän aina tarkastelemme näitä tilanteita, mitä voitaisiin tehdä, antibioottien resistenssille. Te puhuitte näistä superpöpöistä, ei pelkästään Isossa Britanniassa, vaan myöskin muualla EU:ssa. Eli miten tämä ongelma voitaisiin hoitaa? No tietysti hygienia on tärkeää totta kai, mutta sitten joissain sairaaloissa kuitenkin siellä on liian vähän henkilöstöä ja hoito ei ole riittävän nopeaa. Eli onko teillä mitään ajatuksia sen suhteen, mitä voitaisiin tehdä? Olemme miettineet kannustimia uusien antibioottien luomiselle, jotka joita käytettäisiin paljon varovaisemmin tulevaisuudessa, mutta ratkaisua meillä ei ole ja toivottavasti teillä on. Sitten toinen kysymys, kun ajatellaan ensi vuoden prioriteetteja. Te näytitte tuossa kuvaruudulla ja haluaisin tietää, mitä tarkoittavat nämä ihmisperäiset aineet. Mm-hmm. Thank you uh, very much. Um... Kiitoksia paljon. Luin aikaisemman kokouksen uh, pöytäkirjan ja uskoakseni te olitte se henkilö, joka käytti niitä sanoja blame and shame, eli syytetään ja sitten häpäistään sillä tavalla. Uskoakseni ei ole helppoa sanaa näitä, äh, käyttää näitä sanoja, mutta näin pystytään osoittamaan faktat. Ja me teemme tämän puhuessamme legionellasta, koska sen taudin aiheuttaa hotelli, joka ei huolehdi veden lämpötilasta. Ja me olemme hyväksyneet, että me pystymme nimeämään ja häpäisemään tietyn hotellin tällä tavalla. Tänä aamuna te keskustelitte rajat ylittävästä terveydestä. Se on hyvin tärkeä aihe, mutta se voi myös helpottaa superpöpön siirtymistä tai leviämistä. Ja ne liittyvät sairaaloihin. Eli jos on, joutuu sairaalaan, niin sen saattaa sen pöpön siirtää sen sairaalasta toiseen. Ehkä tulevaisuudessa voidaan keskustella tiukemmista suuntaviivoista ja saada myös tietoa sairaaloilta. Ja nyt voin näyttää tietoja antibioottien, antibioottiresistanssista maittain, mutta voisin kuvitella, että olette kiinnostuneempia saamaan tietoa yksityiskohtaisemmalla tasolla. Ja sitten pystyisitte seuraamaan, kuinka tilanne kehittyy eri alueilla. Ja tämäkin voisi olla jälleen kerran keskustelun alku. Se ei ole helppoa, mutta minusta on aloitettava faktojen osoittamisesta ja sitten miettiä, kuinka voitaisiin kehittää, parantaa paikallista tilannetta. Se on yksi asia. Ja olen iloinen siitä, että me ota pelkästään huomioon lääkäreitä, vaan myöskin suuren yleisön. Ja yritämme tehdä yleisön tietoiseksi siitä, että kun menee lääkäriin, ei tarvitse aina pyytää antibiootteja, koska ne eivät toimi pitkällä tähtäimellä. Se on kaksi tahoinen lähestymistapa tai ehkä myöskin kolmitahoinen lähestymistapa, koska parlamentti on aktiivinen. Ja haluaisin keskustella teidän kanssanne siitä, mikä tulevaisuudessa, että minkälaiset seuraukset tällä uudella rajat ylittävällä politiikalla voisi olla ja kuinka voisimme puuttua tällaisten sairaalainfektioiden leviämisen ehkäisemiseksi. Kysyitte myöskin tästä sohosta, jota kutsumme tällä nimellä, eli ihmisperäiset ainekset, ja kaikki eivät välttämättä tunne tätä monimutkaista aihetta. Eli kyseessä on verikudoksista, soluista ja elimistä. Näitä aineita käytetään, sanotaan nyt erilaisiin elinsiirtoihin, esimerkiksi tai siirtoihin ja niin edespäin. Ja ne saavat sisä, saattavat sisältää tartuntatauteja, nämä eritteet tai kudokset. Ja on tärkeää saada tästä tietoa. Osa näistä aineista käytetään niin sanottuihin pitkälle meneviin terapioihin, esimerkiksi veren hyytymisaineen eh, hoitamiseen. On olemassa paljon lainsäädäntöä, joka koskee näiden lääkintätuotteiden käyttöä. Ja EMEA on vastuussa näiden terapioiden, näiden hoitojen sääntelystä, mutta kysymys kuuluu, kuinka, tai komissio kysyi, kuinka ECDC voisi auttaa näiden tautien leviämisen ehkäisemisessä ihmis, ihmisperäisten eritteiden tai äh, kudosten tai solujen kautta. Me olemme keskustelleet tästä aiheesta ECDCssä ja miettineet, kuinka voisimme näitä asioita käsitellä yhdessä. Me olemme laatineet asiakirjan yhteisesti ja se on lähetetty ECDCn hallintoneuvostolle ja EMEille ja keskustelemme siitä tulevina viikkoina. Ensinnäkin olemme esittäneet siellä, että tunnistaisimme uhat, jotta pystyisimme ymmärtämään, missä tauti saattaisi puhjeta tai olla. Ja toiseksi on informoitava jäsenvaltioita ja EUn virastoita. Ja tietenkin on jäljitettävä ne ihmisperäiset ainekset, jotta voitaisiin ehkäistä taudin lisäleviäminen. Kysymys tietenkin kuuluu, sopiiko tämä nyt sitten ECDCn mandaatin piiriin? Ja tämä onkin se varsinainen kysymys. Vastaus on, että kyllä, koska ECDC kattaa kaikki sellaiset tautien ilmaantuvuudet, e, jotka aiheuttavat uhkan ihmisen terveydelle ja jotka ovat peräisin myöskin tuntemattomista lähteistä. Ja on hyvin tärkeää toimia yhdessä EMEn kanssa, koska osa ihmisperäisistä aineksista ovat osana tai osana lääkinnällisiä tuotteita. Me emme voi tehdä sitä yksin, meidän on tehtävä kumppanuustyötä ja sen takia olen iloinen, että olemme laatineet asiasta yhteisen asiakirjan. Tekniseltä kannalta katsottuna kollegani Thomas Lundgren ja minä itse olemme sopineet tästä ehdotuksesta, mutta me emme ole varmoja, ole, ovat, onko hallintoneuvosto asiasta samaa mieltä mutta olen, tai minun mielestäni se on hyvin kattava asiakirja, jossa käydään läpi eh, hyvin monia aihealueita ja jaetaan ECDCn ja EMEn väliset eh, vastuut. Merci beaucoup. Kiitos. Eh, herra Berlato seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Halusin onnitella tohtori Splengeria ja hänen kollegoitaan siitä hienosta työstä, jota ECDssä tehdään. Esityksessä kuitenkaan ei viitattu eräisen seikkaan, jonka osalta haluaisin lisää selvitystä. Kyse on siis mahdollisesta pandemiasta, joka viime vuosina on herättänyt paljon pelkoa. Ajattelen nyt nimenomaan lintuinfluenssaa sekä sikainfluenssaa. Molemmissa yhteyksissä Euroopan komissio käynnisti sarja-aloitteita ja toimenpiteitä, joiden tarkoituksena oli luonnollisesti välttää tällaisten oletettujen pandemioiden leviäminen Jotkut toimista ovat edelleenkin voimassa Euroopassa ja ne rajoittavat aika raskaasti tiettyä taloudellista toimintaa. Ja nyt haluaisinkin kysyä, jos teidän tiedossa olevien informaatioiden pohjalta on mahdollista saada päivitettyä tilanne, päivitetty tilannekatsaus Eli toisin sanoen, kannattaako näitä toimia pitää edelleenkin yllä, koska ne rajoittavat taloudellista toimintaa Euroopan unionin alueella? Si, je crois que Madame Rothberent, vous avez... Rouva Rothberent, teillä oli vielä lisäkysymys. Haluatteko esittää sen? Niin sitten äh, herra Splenger voi vastata yhtä aikaa. Äh, Kiitoksia. Minä kävin tätä keskustelua yksityisesti, eli hän tietää minun kantani, mutta hän nyt otti tämän esille kuvaruudulla, joten haluaisin todeta, että on hiukan varhaista mielestäni puhua ihmisperäisistä aineista vuoden 2001 prioriteeteissa. Eli on aika yllättynyt komission kysymykseen, koska se mitä minä kuulin Sankon pääjohtajalta, siinä puhuttiin tästä ajatuksesta, en nyt tunne tätä asiakirjaa, mutta olen täysin varma, että tätä ei ole katettu mandaatissa. Teidän pitää olla erittäin varovaisia mandaatin suhteen. Ja nämä tarttuvat taudit ovat hiukan erilainen asia. Ja minä tarkastin mandaatin muutama viikko sitten ja täytyy nyt korostaa selkeästi, että teidän pitää todellakin toimia varovasti. Ja haluaisin varmistaa, että minä ja muut, jotka olemme kiinnostuneita, tarkastelemme tätä asiakirjaa. Ja kun puhutaan rahoituksesta tai inhimillisistä resursseista, ei ole helppoa muuttaa vastuualueita, koska ne kuuluvat rakenteeseen, joka meillä on EU:ssa. Ja uskon, ja sanon tämän myöskin komission suuntaan, että pyytäisin nyt varovaisuutta, mutta voin tämän kertoa kyllä itsekin eteenpäin. Tästä superpöpöstä en ole ihan tyytyväinen. No tietysti suuntaviivat ovat hyviä, tietysti lisätieto on aina hyvää, mutta pyytäisin, että olisit aktiivisempia ja katsoa, miten me voidaan ratkaista tämä ongelma. Jos on superpöpö, jotkut kuolevat, eli mitä me teemme? Ei voi olla vain niin, että sanotte, että me haluamme suuntaviivoja, että kaikki sairaalaan tulevat ihmiset testataan, ja jos hänellä on pöpö, sitten hänet eristetään joksikin aika sairaalassa. Ei voi olla niin, että saamme vain tietoa sairaaloista, missä tätä on, vaan tarvitaan myöskin hoitoa. Ja haluaisin vähän ajatuksia mahdollisesta hoidosta, ajatuksia siitä, mitä EU voi tehdä, mitä kannustimia voidaan tehdä tai mitä muuta voitaisiin tehdä. Kiitos. Anna nyt puheenvuoron rouva Lukasirskalle. E, dziękuję bardzo pani przewodnicząca, panie dyrektorze. E, Kiitos puheenjohtaja. Herra Sprengler, te selvititte hyvin laajasti asiaa, mutta mielestäni kuitenkin vastaukset puuttuvat. Millä tavoin aiotte ratkaista syntyneet ongelmat? Te puhuitte esimerkiksi hepatiitti A ja B kasvusta ja siitä, että ne ovat jatkuvasti laajentumassa. Sama koskee tuberkuloosia ja muita trooppisia sairauksia. En kuitenkaan kuullut teiltä mitään ennaltaehkäisevistä toimista, joita näissä olosuhteissa pitäisi käynnistää jotta epidemioita ei syntyisi, eivätkä ne ainakaan laajentuisi. Mielestäni ennaltaehkäisevä työ on äärimmäisen tärkeää. Sitä paitsi <clears throat> meidän on mietittävä myöskin uutta ongelmaa, joka on syntynyt siitä, että nuoret vanhemmat eivät halua välttämättä enää rokottaa lapsia. On jopa kampanjoitu sen puolesta, ettei rokotuksia enää järjestettäisi. On nimittäin todettu, että jotkut rokotukset olisivat mahdollisesti vaarallisia. Joten toivoisin jonkunlaista kampanjaa, ettei tällaista tilannetta enää syntyisi. Okay. Kiitoksia, Morkkunaite. Kiitoksia. Minun kysymykseni. No ensinnäkin haluaisin pyytää anteeksi, että olin myöhässä. Ehkä en kuullut tätä kohtaa, mutta teidän keskuksen kerää tietoja tartuntataudeista ja jäsenvaltioiden instituutiot haluavat tehdä yhteistyötä. Ja toivottavasti ne tekevätkin nyt tehokkaasti yhteistyötä mutta niillä on kuitenkin tiettyjä ongelmia. Tietoa tarvitaan ei pelkästään teidän keskuksestanne, vaan myöskin WHOsta ja muista kansainvälisistä järjestöistä. Ja nämä kyselykaavaket ovat hyvin kattavia ja pitkiä, mutta tiedot ovat usein päällekkäisiä. Ja nämä eri keskukset ja instituutit jäsenvaltioissa – ovat suurissa ongelmissa, kun niiden täytyy tehdä päällekkäistä työtä. Jos Euroopan unionissa voitaisiin tehdä parempaa yhteistyötä näiden kattojärjestöjen kanssa, sitten voitaisiin vähentää tätä taakkaa ja kustannuksia tässä yhteistyössä. Te puhutte tästä yhteistyön järkiperäistämisestä näissä suunnitelmissa, eli ehkä voisitte kommentoida tätä hiukan lisää. Ja sitten teidän keskuksestanne tulee tiettyjä määräyksiä ja usein kuitenkin rahoitus puuttuu, eli ehkä voisitte puhua myöskin tästä. Kiitos. Herra Lukas Harto. Voorzitter, dank u wel. Ik wil in eerste instantie even dank uitspreken voor de voorgaande spreekster die voor mij... Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Olen täysin samalla linjalla äskeisen puhujan kanssa ja nyt haluaisin esittää pari kysymystä. Ensinnäkin subsidiariteettiperiaate. Mitä tämä tautiehkäisy- ja valvontakeskus tuo mukana? Minkä tyyppistä lisäarvoa kansallisten viranomaisten toiminnan lisäksi te edustatte? Budjettivaliokunnassa on käyty keskustelua keskuksen rahoittamisesta ja siellä on syntynyt jonkun verran kysymyksiä. Ne liittyvät nimenomaan avoimuuteen. Ja nyt haluaisinkin tietää, onko teille jonkinlaisia suunnitelmia rahoituksen ja rahoitustilanteen parantamiseksi? Kiitos, herra Orestrossi. Grazie. Alcune cose sono già dette dei... Kiitoksia. Erityisesti kollega, kollega Berlato on pyytänyt selvennystä ja myöskin sitä, että viimeaikaisten pandemioiden uhkakuvien maalailut eivät toistuisi ja minä liityn näihin ajatuksiin, jotta voitaisiin välttää tuhlaaminen, rahojen tuhlaaminen tällaisiin asioihin, jotka ovat osoittautuneet täysin perusteettomiksi peroi, peloiksi. Mitä tulee maailman niin mehän tiedämme, että kolmansista maista peräisin oleva kansan ja tavaroiden liike tuo ei, mukanaan ei pelkästään tautipesäkkeitä, esimerkiksi tuberkuloosia, vaan myöskin siihen liittyy tavaroiden ja konttien eh, mukana siirtyvien eläimien tuomat eh, tuomat sairaudet, esimerkiksi sääsket ja, ja myöskin kärpäset. Ja tässä tapauksessa kysyisin, kuinka toimitte yhteistyössä muiden valvontaelinten välillä kanssa, jotta voisitte vähentää Euroopan kansalaisten riskiä saada tartuntoja näistä uusista tartuntalähteistä jotka, joita Euroopassa ei ole aikaisemmin ollut. Mitä voidaan tehdä esimerkiksi rokotusten saralla, koska monet esimerkiksi hepatiittisairaudet ja muutkin sairaudet, merkittävät sairaudet, meningiitti, esimerkiksi aivon kalvon tulehdus, ovat sellaisia, että ne voidaan ehkäistä rokottamalla. Rokotuksia ei kuitenkaan pidetä kaikissa jäsenvaltioissa yhtä tärkeinä, esimerkiksi Italiassa, joka alueella on oma terveydenhuoltojärjestelmänsä. Jotkut rokotteet ovat ilmaisia, toiset eivät. Ja tämä saa aikaan merkittäviä eroja ja vakavia seurauksia, koska samassa valtiossa edes kaikki eh, kansalaiset eivät pysty saamaan ilmaisia rokotteita, saati sitten Euroopan laajuisesti. Taikka edes saada, eh, saamaan informaatiota siitä, että eh, rokottamalla voidaan ehkäistä jopa kuoleman aiheuttavia sairauksia. Sitten lopuksi kysyisin vielä, että arvioitteko mahdollisuutta pyytää, no tietenkin se on jäsenvaltioiden toimivallassa, mutta mietittekö multipeli, kemiallinen multipelisyndrooma, joka on tulossa hyvin merkittäväksi oireyhtymäksi tänä päivänä. Italiassa se on aika merkittäväkin ongelma. Eli henkilö, joka on saanut tämän syndroomin, ei voi käyttää enää mitään kemiallisia aineita sisältäviä lääkkeitä. Ja todellakaan hän ei voi käyttää edes normaali elämässä enää tietokoneetta tai mitä tahansa tällaisia laitteita. Italiassa on kaksi tai kolme aluetta, jotka tunnustavat tämän sairauden tai tämän oireyhtymän. Ja tällaisiin, tällaisen sairauksen henkilöt voivat saada ilmaiset lääkkeet. Ja tällainen sairaus, harvinainen sairaus on sellainen, josta haluaisin kysyä, että kuinka aiotte toimia tämän suhteen, jotta voisitte auttaa sellaisia henkilöitä, jotka kärsivät tästä oireyhtymästä. Ei sen takia, että kyseessä ei, ei, ei siksi, että he olisivat vähemmän tärkeitä kuin muut sairaat. Heillä on samanlainen oikeus tulla hoidetuiksi kuin muistakin taudeista kärsivillä henkilöillä. Euh, Kiitoksia. Itse haluaisin vielä lisätä yhden huomautuksen ja kysymyksen. Jotkut kollegoistani viittavisivat tähän lintuinfluenssaan, Tästä ollaan tekemässä mietintöä ja meillä on ollut täällä kuulemisiakin tästä aiheesta. Ja eilen oli toinen kuuleminen ja vielä yksi kuuleminen järjestetään joulukuussa. Haluaisin kysyä Sprengeriltä, mistä syystä nyt kun näitä arvioita, joita OECD on tehnyt tähän pandemiaan liittyen, nehän olivat hyvin kohtuullisia Eli viime kädessä nyt ei tarvinnut olla hirveän huolissaan tästä taudista. Ja meillähän oli tarve vähän hillitä tätä rokotusvimmaa. Mehän olemme olleet täällä samassa salissa yli vuoden keskenämme, joten tämä arvio ei kuitenkaan ole se, jota noudatettiin sitten yhteisön elimissä. Suositus, jota noudatettiin, oli paljon pessimistisempi ja sillä oli aika raskaat rahoitukselliset seuraamukset. Thank you very much for all these questions. I'm very happy. Kiitoksia näistä kysymyksistä. On hienoa, että te olette niin kiinnostuneita tästä aiheesta. Ensimmäinen kysymys. Eli toimintasuunnitelmat pandemioiden osalta. Tärkeää on, että meillä on hyvää riskien arviointia eli ettemme liioittele riskejä, koska sillä saattaa olla merkittäviä vaikutuksia matkailulle. Ja meidän täytyy olla varovaisia, meidän on pidettävä kiinni tosiasioista, ja näinhän me teemme joka päivä, kun arvioimme näitä uhkia ja kun niitä julkistetaan, ja mielestäni ne ovat hyvin tasapainoisia. No sitten palaisin sohon eli ihmisperäisiin aineisiin. Kuten varmaan tiedätte, Rod Berend, tämä oli komission pyyntö. Eli voisimme tehdä suunnitelmia yhdessä EMEAN kanssa. Tämä ei ollut minun pyyntöni. Ei siksi, että osa henkilökunnasta olisi ilman työtä. Tämä nyt ei tietenkään ollut tilanne. Eli pyysimme, että perustettaisiin järjestelmä, tehtäisiin yhteistyötä aloitimme keskustelut ja me sovimme yhteisestä lähestymistavasta. No, me laskimme, kuinka paljon se tulisi maksamaan ja pystymmekö me kustantamaan nämä kulut. No, helpoin kysymys, vastaus on, no ei tietenkään. Tämä on uutta työtä, tähän tarvitaan uutta rahaa, uutta henkilökuntaa. Mutta kuitenkin, nyt kun tehdään budjettileikkauksia, me emme voi pyytää lisäbudjettia – Eli tämä otettiin mukaan ohjelmaan ja sitten hallintoneuvosto päättää, haluaako se hyväksyä nämä työohjelman painopistealueet. Voin lähettää teille asiakirjan, joka on toimitettu hallintoneuvostolle ja jossa on asia, työasiakirjamme. Ja sitten tämä superpöpö, tämä Delhin uusi variantti. Meillä on tehty riskinarviointi ja varhainen diagnoosi on erittäin tärkeää tietysti. Eli me keskustelimme monien laboratorioasiantuntijoiden kanssa siitä, miten voidaan saada aikaan varhainen diagnoosi, ja sovimme tietyistä toimintatavoista. Ja meillä on tällaista asiantuntemusta kautta Euroopan. Tässä mielessä on myöskin tärkeää, että lääkärit tuntevat nämä ongelmat erityisesti jos potilas on käynyt Intian niemimaalla. Eli olemme pyrkineet tiedottamaan lääkäreitä näistä ongelmista ja näistä kysymyksistä. Ja mikä on sitten seuraamus? Eli jos on saanut tällaisen superpöpötartunnan, vain kaksi antibioottia tehoavat niihin, ja ne tehoavat, mutta kuitenkin sivuvaikutukset ovat valtavia – ja niihin liittyy muitakin ongelmia. Eli on erittäin hyvä, että komissio nyt on kehittämässä uutta tutkimusohjelmaa, jolla kehitettäisiin uusia antibiootteja, mutta tällä hetkellä tässä työssä ollaan vasta alussa. Sitten toistaisin vielä, että ECDC ei vastaa riskien hallinnasta, eli on riskien arviointia, me tuotamme todisteita ja sitten poliitikot ja jäsenvaltiot ja neuvosto tekevät päätöksiä. Minä olen tyytyväinen siihen, että eri tahoilla on eri vastuualoita, koska jos halutaan rokotuksia, sitten tarvitaan budjettia, eikä ECDCn asia ole päättää, järjestetäänkö kansallinen rokotuskampanja, jos meillä ei ole siihen budjettia. Eli näitä eri vastuualueita on siis eri tahoilla. Meillä ei ole välineitä, joilla voidaan pakottaa maita ryhtymään tiettyihin toimiin. Ja sitten lasten rokotuksista. Meillä on ohjelmia, joilla voidaan lisätä tietoa ja myöskin tutkia, minkä tyyppistä tietoa voidaan käyttää tehokkaasti. Ja opimme paljon influenssasta, koska yksi ongelmista liittyy terveydenhuollon tiedottamiseen. Ja jos halutaan saavuttaa koko väestö, silloin on tuotettava hyvää tietoa, eikä sitä levitetä kirjeessä. Me tiedämme tämä papilloomaviruksesta. Pitää olla mukana sosiaalisissa tiedotusvälineissä. Se on erittäin tärkeää tulevaisuuden kannalta. Puhuitte maailman terveysjärjestöstä ja näistä kyselykaavakkeista. No me tiedämme täysin, että on hyvin paljon kyselykaavakkeita, joita lähetetään jäsenvaltioihin, myöskin ECDCstä. Ja on tärkeää nähdä, millä tavalla voisimme paremmin koordinoida toimintaamme, koska tämä on valtava taakka jäsenvaltioille vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Ja minä olen tästä vastuussa. Meillä on paljon yhteistyötä maailman terveysjärjestön kanssa. Ja mielestäni me teemme yhteistyötä kaikilla näillä saroilla. Ja haluaisin nähdä, voitaisiinko tätä vielä lisätä tulevaisuudessa, jotta emme tekisi päällekkäistä työtä. Sitten nämä rahoitukseen liittyvät kysymykset. No, voin toimittaa teille rahoitukseen liittyvää tietoa. Voisin tehdä sen kirjallisesti. Voitte tarkastella budjettia ja näitä eri otsakkeita, yksityiskohtaista tietoa. Sitten puhuttiin ECDCn lisäarvosta. Kuusi vuotta sitten täällä parlamentissa puhuttiin siitä, miksi tarvitaan ED, ECDtä. No, silloin yksi fakta oli SARS, ja on tärkeää jakaa tietoa, on jaettava asiantuntemusta, ja ECDC tekee juuri tätä. Me teemme tätä me olemme pieni virasto ja me yritämme parantaa tehokkaasta toimintaa eri jäsenvaltioissa ja välttää päällekkäistä työtä. Ja kun ajatellaan influenssaa, me olemme osoittaneet, että ECDCllä on lisäarvoa. Me olemme aina kertoneet teille tilanteesta, ja edellinen pääjohtaja antoi hyvin tasapainoista tietoa, eikä hän koskaan liioitellut toiveita tai mahdollisia seuraamuksia influenssasta. Sitten kysyttiin rakennusten vuokraamisesta. Tiedän, että Euroopan parlamentti oli hyvin kriittinen uuden rakennuksen suhteen. Ja suoraan sanoen, minä olin tyytyväinen tähän lausuntoon koska silloin pystyn uudelleen avaamaan keskustelun ja olin täysin samaa mieltä teidän kommenttienne kanssa. Ja tällä hetkellä me etsimme nyt edullisempaa rakennusta ja haluamme myöskin ottaa huomioon erilaisia mahdollisuuksia. Ja sitten on tietysti tilintarkastuskomitea. Meillä on sisäinen tilintarkastuspalvelu, tilintarkastustuomioistuin – ja kaikki ne tarkastelevat budjettiamme ja kulujamme, ja kaikki ovat tähän tervetulleita. Sitten jyrsijöiden kuljettaminen konteissa. Tämähän kuuluu kansainvälisen terveyslainsäädännön piiriin. Ja tietysti me teemme hyvin paljon yhteistyötä eläinlääketieteellisen alan kanssa. Se on tärkeää, koska monet tartuntataudit tulevat eläimistä. Ja voin vakuuttaa, että tämä yhteistyö on ollut erittäin hyvä. Sitten nämä eri tar- rokotuspolitiikat lapsia ajatellen. No tämä nyt ei ole niin helppoa. No sanotaan nyt vaikka, että parantamisen varaa on, ja näitä rokotussuunnitelmia voitaisiin vähän yhdistää on puhuttu rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja on aika hämmästyttävää, että jos menee rajan yli, silloin on eri rokotteita ja kysymys on, onko sitten tieteellistä näyttöä. No olisi hyvä varmaan käydä keskustelua tästä aiheesta. Ja sitten lintuinfluenssa. No teillä oli aika hankala kysymys. Me toimitimme näyttöä, riskinarvioinnin tiedot ja sitten poliitikot ja neuvosto ja komissio kantavat oman vastuunsa riskien hallinnassa. Minä en voi tätä kommentoida ja minä odottelen sitten näitä johtopäätöksiä Revasin työryhmästä. Mielestäni tästä arvioinnista oli hyötyä ja toivottavasti voimme tästä oppia jotain. Kuulemisessa sanoin myöskin, että henkilökohtaisesti opin kolme asiaa. Yksi, pitää olla parempaa riskienarviointia. Nyt on uusi virus ja kysymys kuuluu, miten voidaan paremmin ennakoida, mitä seuraamuksia on. Eli riskinarvioissa pitäisi johtaa parempaan riskien hallintaan, vaikka me siitä vastaan, mutta meillä pitää olla välineitä, joiden avulla poliitikot voivat paremmin hallinnoida riskejä. Ja haluaisin nähdä, että mukaan otettaisiin myöskin sosiotaloudelliset tekijät, kun tehdään päätöksiä, ei pelkästään näitä biologisia faktoja. Ja sitten terveysalan viestintä. Miten voitaisiin viestiä näistä asioista luotettavasti Euroopan kansalaisten kanssa – se ei ole helppoa. Tämä on suuri haaste. Kiitoksia sitten Rod Berend. Te halusitte vielä puheenvuoron. I, I'm not quite sure why that's... En ole ihan varma, onko näin, mutta meidän julkinen kokous ei ollut niinkään mukava ja hedelmällinen kuin yksityinen kokous. Täytyy palata nyt vielä yhteen asiaan. Tietenkin tiedän, että te arvioitte riskejä, te olitte siinä johdossa ja olin parlamentissa silloin, kun ECDC ja EMEA perustettiin, joten minulla on hyvä kokemus siitä, että silloin kun perustetaan virastoja, niin silloin niiden pitäisi olla riskinhallitsijoita. Tietysti EMEAn, EMEAlla on äh, oma roolinsa. Ne äh, antavat luvat lääkeaineille. Ja ECDC taas, no se ei ole teidän vikanne, mutta ECDCn työn tulokset ovat vähemmän selviä, hieman horjuvampia ja Hollannin kollegat miettivät, että ehkä ECDC on turha elin, mutta jos itse olisin sillä kannalla, niin en sanoisi sitä sen takia, että WHO on olemassa, koska WHO ei selkeästikään ole EU-neuvonantaja. Se on täysin erilainen sillä on täysin erilainen herkkyys tarkastella koko maailman laajuisia asioita. Sillä on omat tehtävänsä, eri tehtävänsä ja mm, ja esimerkiksi niiden vedenpuhtauden raja-arvot eivät voi olla samoja kuin meidän arvomme, mutta ehkä on nenäkästä sanoa, että esitän kysymyksen vielä uudelleen, mitä voi tehdä näiden super pöpölle, jos teillä toivottavasti nyt aivonne eivät lyö tyhjää ja, miet- ja lakkaa miettimästä asiaa. Koska minä tiedän tietenkin, olen pahoillani, että joudun näin sanomaan, mutta eh, Kreikan ohjelma, joka tällä hetkellä on toimistossanne, niin minulle on se lähetetty. Kiitos vain, se siellä lepää minua odottamassa. Minulle ei tarvitse sanoa sitä, että kuka tietää, että Euroopan unionissa ei tuoteta lääkkeitä, mutta täytyy miettiä, että mitä sille täytyy tehdä ja kuinka hallinnoida sitä. Ja sitten sanoisin, että uskon edelleen, että kun katsotaan teidän mandaattianne, niin siinä oli mitään sellaista, joka sallisi teidän käsitellä ihmisperäisiä aineita ainakaan silloin, kun ei ole minkäänlaista selkeää pelkoa tarttuvista taudeista. Kiinasta minua yritettiin taivutella tarkastelemaan asiaa eri tavalla. En ole kovin vakuuttunut asiasta vielä. Tarkastelen asiaa kyllä. Ja, miet, ja katsotaan, mitä hallintoneuvosto asiasta sanoo, ja varmistan, että Euroopan parlamentti sanoo sanansa aiheesta. Jos peruskirjaa täytyy muuttaa, niin sitten se muutetaan. Niin ja vastaus tähän. Yes, I would, I would like to, uh, to respond because... Niin haluaisin nyt vastata. Kun puhutaan EMEAsta ja lääkkeistä, meillä on selkeä mandaatti, selkeää sääntelyä EU:ssa. Nyt kysymys kuuluu, mikä on mandaatti, kun puhutaan julkisterveydestä? Ja Mielelläni olen mukana tässä keskustelussa, kun puhumme tulevaisuuden mandaatistamme. Ja uskon, että näin tulee tapahtumaan, koska keskustelemme mandaatista ja toivon mukaan komissio on avoin kuulemaan argumenttejamme. Mutta todellakin haluaisin keskustella myöskin teidän kanssanne, terveysasioiden työryhmän kanssa. Eli mikä voisi olla tämän terveysmandaatin tulevaisuus. Sitten nämä ihmisperäiset aineet. No, pari esimerkkiä. Hollannin kuumeen kohdalla mietittiin, kuinka turvallisia verensiirrot ovat. Eli jos maanviljelijät antavat verta, ja tällä alueella on tätä kuumetta, voidaanko sitä verta käyttää? No kukaan ei tätä kyseenalaistanut ja me teemme riskenarvioinnin. Ja myöskin nyt mietitään kudosten vaarallisuudesta. Eli nämä esimerkit osoittavat, että tämä kuuluu meidän mandaattimme, mutta olen avoin keskustelemaan. Ja mielestäni tämä on myöskin poliittista keskustelua siitä, millä tavalla halutaan lähestyä näitä aineita omalta puoleltani voin kertoa, meillä on työasiakirja ja uskon täysin, että me voimme tuottaa ja toimia luotettavalla tavalla, mutta sitten poliitikkojen pitää päättää, haluavatko he nämä tehtävät meille vai ei. Euh, Kiitos herra Bernato vielä nopeasti. Pyysitte <clears throat> uutta mahdollisuutta. Niin, puheenjohtaja, palaan vielä lyhyesti asiaan. Itseään aloitin puheenvuoroni kiittämällä tohtori Spengeriä ja <clears throat> myöskin keskusta, mutta en kuitenkaan vieläkään voi olla tyytyväinen saamani vastaukseen. En tiedä, halusitteko jättää vastaamatta vai mistä oli kyse uudemman kerran nyt sitten. Lintuinfluenssa liittyy <clears throat> virukseen, joka ei ole millään tavoin uusi. Se on tuttu jo 1800-luvun lopulta alkaen Euroopassa. Kuitenkin lintuinfluenssatapauksen yhteydessä eh, törmättiin tilanteeseen, jossa eh, uuden tyyppinen virus eh, oli vaarallinen myöskin ihmiselle, kun taas aikaisemmin näin ei ollut. Nyt mielestäni tuossa yhteydessä käynnistettiin ylimitotetut varatoimenpiteet. Ja niin kuin sanottu, olemme nyt saaneet tästä kokemusta. Ja olen huomannut, että edelleenkin tiettyjä ehtoja ja toimia pidetään yllä, ja niillä on suurta vaikutusta taloudelliseen toimintaan. Haluaisin vielä uudemman kerran kysyä, Oletteko arvioineet tapahtumia ja voitteko siltä pohjalta antaa poliittisille päättäjille hyödyllisiä tietoja, jotta joitakin kieltoja ja muita toimia, jotka ovat edelleenkin voimassa, voitaisiin joko lieventää tai mahdollisesti kokonaan poistaa? Could you, could you give me one... Voisitteko antaa minulle yhdenkään esimerkin, koska viittaatte uskoakseni nyt johonkin ja yritän ymmärtää, että mihin viittaatte. Viittaa esimerkiksi kuljetukseen ja eh, eläinten kuljetuksiin, eh, eläin, eh, eläin, eläimillä käytävä kauppaa ja muihin tilanteisiin. Ja myöskin metsästys elinkeinonharjoitukseen liittyviin kieltoihin ja tämän tyyppisiin kysymyksiin. Mielestäni on olemassa tilanne, jossa tietyt säännöt ovat tämänhetkisessä tilanteessa turhia. Tällaisia esimerkkejä on saatu. Kyse ei siis ole uudesta viruksesta, niin kuin voi jossakin muussa tapauksessa olla, niin kuin äsken saimme kuulla. Me olemme jo vuosi satoja tunteneet kysy, kyseisen viruksen ja kuitenkin olemme käyttäneet valtavan määrän rahaa tällaisen oletetun pandemian välttämiseksi. Toimet olivat täysin ylimitoitettuja ja nyt haluaisinkin tietää, onko mahdollista päästä takaisin aikaisempaan tilanteeseen vai pidetäänkö edelleenkin tätä turhaa hälytystilaa yllä? Thank you. Uh... Kiitoksia, ymmärrän kysymyksenne. No kuitenkin tarvitsen enemmän taustatietoja, koska haluaisin antaa teille luotettavan vastauksen ja minulla ei ole tässä ulkomuistista sellaista tarjota. Joten minun täytyy keskustella väkeni kanssa ja katsoa, kuinka voisimme käsitellä kysymystänne hyvällä tavalla. I will do that in a... Ja teen sen kirjallisesti. Il a plus de questions. Kysymyksiä ei enää ole. Aha, vielä yksi. Herra Hartung. De gesprenger die eh, gaf in zijn antwoord eh, aan. Kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitos herra Sprenger teille vastauksistanne. Ja kiitos siitä, että saamme myöskin kirjallisessa muodossa lukuja ja osan vastauksista. Mutta edelleenkin haluaisin palata tuohon koko keskuksen legitimiteettiin ja sen olemassa ollen. Sanoitte, että keskuksen, <clears throat> keskuksen perustaminen hyväksyttiin jo, jo vuosia sitten, mutta mielestäni tämä argumentti ei ole riittävä. On mietittävä myöskin sitä, onko lisäarvoa edelleenkin saatavana keskuksen toiminnasta vai ei. Okay. Herra Sprenger. Mm, I'm a bit confused by the but... No niin. Niin olet oikeassa. Perussäännöstössä on selkeästi todettu, että viiden vuoden välein on ulkoinen arviointi ja seuraava arviointi on vuonna 2012. Tämä ei koske ainoastaan SARSia, koska meidän pitäisi nyt palata ajassa taaksepäin 15 vuotta. Ja silloinhan komissio rahoitti 15-20 verkostoa tiettyjen sairauksien osalta, ja se oli hyvin kallista. Ja yksi syytä oli se, että haluttiin harmonisoida tämä ja laittaa kaikki saman katon alle, jotta säästettäisiin rahaa. Ja tällä tavalla on säästetty paljon rahaa ja meillä on nyt paljon tietoa. Ja kaikki tiedot, jotka näytin juuri näistä taudeista eri maissa, niitä ei ollut saatavana vielä kolme vuotta sitten. Nyt niitä on saatavana ja tiedämme, että joissain maissa on tehty kovasti kovasti töitä tautien leviämisen estämiseksi ja tarttuvat taudit voivat ylittää rajoja. Eli jos naapuri ei hoida tartuntatauteja, silloin sinäkin joudut niistä kärsimään. Ja tästä syystä meillä on erittäin hyvää yhteistyötä mahdollisten ehdokasmaiden ja ehdokasmaiden kanssa, jotta voimme katsoa, millä tavalla voidaan parantaa tartuntatautien hallinnoimista mutta te voitte tulla käymään meillä ja toivottavasti voin sitten vakuuttaa teidät tällä visitillä. Dr. Sprenger, on nom de toute la Dr. Sprenger, koko valiokunnan nimissä haluan esittää kiitokset tästä ajatusten vaihdosta, tästä hyödyllisestä ja edelmällisestä keskustelusta. Valittelen sitä, ettei meillä ollut tämä enempää väkeä paikalla, mutta meillä oli kuitenkin aikaa käytettävissä kysymysten esittämisen ja myöskin vastausten saamisen. Kiitokset kaikille. Ja nyt siirrymme eteenpäin esityslistan kohtaan yhdeksän. Mehän sovimme, että kohdat 9 ja 10 käsitellään ennen kuin siirrytään kohtaan kahdeksan. Odottelen vielä hetken ennen kuin siirrymme kohta yhdeksän. Alors, nous passons au point... No niin, nyt sitten siirrymme esityslistan kohtaan yhdeksän. Kertomus eläinkokeille vaihtoehtoisten koemenetelmien kehittämisestä, validoinnista ja oikeudellisesta hyväksymisestä kosmetiikka-alalla. Annan äh, puheenvuoron tässä vaiheessa komissiolle. Olkaa hyvä, Rouva Le Grenier. Niin, madame le président, mesdames et messieurs. Kiitokset äh, puheenjohtaja arvoiselta valiokunnan jäsenet ja kiitokset kutsusta, joka esititte äh, meille. Äh, saamme tulla selvittelemään, selvittämään teille kosmetiikka-alan eläinkokeille vaihtoehtoisia koemenetelmiä. Kysymyksessä on kahdeksas selvitys, jonka Euroopan komissio on laatinut. Tämä perustuu kahteen osaan. Ensinnä selvitetään Euroopan unionin piirissä käytettyjä eläinkokeita nimenomaan vuodelta 2007-2008 ja minkä tyyppistä kokemusta tästä on saatu. Sen jälkeen vaihtoehtoisten metodeiden käyttöönottoa ja niiden hyväksymistä unionissa että kansainvälisellä, kansainvälisesti. Kyseessä on kosmetiikkadirektiivin yhdeksässä artikla ja siihen liittyy seuraavia erityisiä seikkoja. Kysymys on ajasta aina 11.3.2009 asti, nimittäin silloin <clears throat> astui voimaan täydellinen kielto ja myöskin Euroopan unionissa kaupan kielto tuotteille, joita on kosmetiikka tuotteille, joita on siis, <clears throat> joihin on käytetty eläinkokeita. Ensin puhun selvityksen sisällöstä ja sen jälkeen puhun tarkemmin siitä, miten asia on käytännössä toteutettu. Ensin siis vuosittaisista tuoreista kokeiluista tietoja. Meillä on olemassa 27 tutkimustulosta ja näiden mukaan kosmetiikkatuotteita on edelleenkin kokeiltu eläinkokeiden avulla Ranskassa ja Espanjassa, siis vuosina 2007 ja 2008. Meillä on tilastoja ja niiden pohjalta voidaan todeta, että luvut ovat kuitenkin parantaneet, koska vuonna 2004 esimerkiksi jo 6000 eläinkoetta rekisteröitiin. Euroopan komissio on antanut suuntaviivat jäsenmaille tämän asian suhteen ja myöskin ohjeet siitä, miten ne toteutetaan käytännössä, jotta kaupallapito vuoden 2009 maaliskuun jälkeen olisi toteutunut hyvin. Meillä on myöskin tietoja vaihtoehtoisista koemetodeista, jotka ovat oikeudellisesti ja tieteellisesti arvioituja ja hyväksyttyjä. Vuoden 2009 kielon jälkeen meillä on olemassa vaihtoehtoisia koemenetelmiä äh, lukunottamatta paria erityisalaa. Mikään uusista äh, vaihtoehtoisista kokeista ei kuitenkaan täysin pysty korvaamaan eläinkokeiden avulla suoritettuja riskitutkimuksia. Vuonna 2013 astuu voimaan uusi kaupallapitokielto, mutta edelleenkään mitään äh, täydellisesti korvaavaa metodia ei ole olemassa. Vaikka vaihtoehtoisia metodeja ei vielä ole käytössä, kehitystä on kuitenkin tapahtunut erityisesti siksi, että Kolipa ja Euroopan komissio ovat antaneet 50 miljoonaa euroa varoja tutkimusten kehittämiseen. Niin kuin sanottu, kyse on yhteistyön sopimuksesta, joka on kansainvälinen ja sen tarkoituksena on saada kokemusta uusista vaihtoehtoisista mahdollisuuksista. Se on sopimus, joka solmittiin Kanadan ja Yhdysvaltain kanssa vuonna 2008. Se sisältää myöskin vaihtoehtoisten metodien validointisäännöt. sisällön lisäksi haluaisin kertoa vielä lisäksi siitä, muutamia sanoin, mitä käytännössä teemme äh, asian eteen. Seuraavassa selvityksessä tulemme keskittymään äh, kieltojen toteuttamisen sekä kokeiden tekemisen että markkinoinnin osalta. Ja keskeinen kohta tässä yhteydessä liittyy kokeisiin, jotka kielletään vuonna 2013. Direktiivissä mainitaan erilaiset äh, myrkkytasot ja, ja myrkyllisyyden aiheuttajat. Ja tähän liittyen olemme saaneet, äh, pääjohtaja, pääjohtaja on saanut kirjelmän, jossa selvitetään tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin tätä kohtaa. Vuonna 2003 Euromissio laati aikataulun direktiivin toteuttamiselle käytännössä ja, ja kieltojen toteuttamiselle niin ikään siinä yhteydessä 75 asiantuntijaa yliopistoista, teollisuuden alalta, hallituksista ja eläinkokeiden äh, asiantuntijoiden saralta osallistui työhön. Saimme aikaiseksi aikataulun, äh, jonka puitteissa direktiivi toteutetaan. Vuonna 2004 heinäkuussa asia käsiteltiin uudelleen ja hyväksyttiin lausunto tähän selvitykseen liittyen. Näiden molempien asiakirjojen pohjalta Euroopan komissio julkaisi työasiakirjan, jonka otsakkeena oli Facing Out aikataulu eläinkokeille kosmetiikka-alalla. Tässä asiakirjassa selvitetään yksi kantaan erilaiset aikarajat. Kyse oli <clears throat> esimerkiksi syöpäaiheuttavista tilanteista, ihosairauksista ja tämän tyyppisistä tapauksista. Tämä on siis työtä, jota käynnistettiin jo vuonna 2004. Ja sen jälkeen tilanne on otettu useaan otteeseen uudelleen käsittelyn viimeksi tieteellisen kuluttajaturvakomitean piirissä. Tämä asia on ollut myöskin esillä useampaan otteeseen Euroopan parlamentin ja neuvoston piirissä vuosina 2005 ja 2007 muun muassa kirjallisten kysymysten muodossa. Tällaiset toistuvat myrkyllisyystapaukset olivat siis äh, kirjelmien kohteena. Tarkoituksena oli myöskin laatia selkeät äh, luettelut tuotteista, jotka olivat, äh, olisivat myrkyllisiä. Vuonna 2001 annetaan selvitys vaihtoehtoisten koemenetelmien käyttöön otosta ja tulevaisuuden näkymistä aina vuoteen 2013 asti. Olemme käynnistäneet myöskin asiantuntijaryhmien työtä kaikki asianosaiset tahot ovat olleet tässä mukana ja myöskin tutkimuskeskus on vetänyt kokeiluhankkeita nimenomaan tekniseltä puolelta. Aikaiseksi saatu tekninen ja tieteellinen raportti on todella tyhjentävä ja siinä käsitellään kaikki ne viisi kohtaa, jotka koskevat tulevaisuuden näkymiä aina vuoteen 2013 asti. Tarkoituksena on saada aikaiseksi täydellinen tyhjentävä vaihtoehtoisten koemenetelmien käyttöohjeisto. Ja niin kuin sanottu, tekninen selvitys saadaan valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä. Euroopan komissio tulee yhteistyössä parlamentin ja neuvoston kanssa kyseisen raportin pohjalta selvittämään tilannetta ja toteuttamaan myöskin vaikutusanalyysi tutkimuksen vuonna 2013. Kosmetiikkadirektiivin puitteissa Euroopan komissiolla on mahdollisuus esittää lainsäädäntöaloitteita ja, ja siinä hengessä olemme tähän päätyneetkin. Tulemme kuitenkin lähitulevaisuudessa näkemään, tehdäänkö uudistuksia, mutta se selviää vasta siinä vaiheessa, kun vaikutusanalyysitutkimus on valmis. Kiitos tarkkaavaisuudestanne. Kiitos. Ja seuraava puhuja, Rova Sulje. Äh, Kiitoksia. Haluaisin puhua tästä teknisestä raportista ja haluaisin vain tietää, esitelläänkö tämä ympäristövaliokunnassa ja jos näin on, niin milloin? Si, Chris Davis. Ja sitten Chris Davis. Surprised to be taking president over Olen niin, joudun nyt tässä puheenjohtajan tehtäviin vai kuinka? No Dagmar oli tietysti esittelijänä, kun tämä lainsäädäntö kirjattiin kirjoihin ja kansiin, mutta, mutta niin, anteeksi nyt. Minulla olisi muutama kysymys. Lainsäädäntö. Me tiedämme, mikä deadline on ja minkälaiset odotukset vaihtoehtoisille vaihtoehtoisen testin kehittämiselle on näille kolmelle tärkeimmälle avainalueelle? Minkälaiset aikarajat on nähtävissä näille vaihtoehtoisille testeille, jotta voitaisiin korvata eläinkokeet? Ja sitten muistan, että monissa lehdistötiedotteissa on sanottu, että minkäänlaista syytä ei olisi olemassa sille, että voitaisiin, että aiheutetaan kärsimystä eläimille uusien tuotteiden kehittelyssä joilla vain yksinkertaisesti, tuotteita, joilla yksinkertaisesti vain voidellaan ihmisen turhamaisuutta. Emme puhu pelkästään tässä nyt meikeistä, vaan kaikenlaisista kosmetiikkatuotteista, esimerkiksi kylpyhuonetuotteita. Niitä on valtava määrä. Meillä on hirvittävät sadat tuhannet meikkien ja äh, hammastahnojen ja ties vaikka minkä tuotteiden määrä, Ja mihin, mihin tarvitsemme enää lisää näitä? Eikö ihmiskunta pysty jatkamaan kymmentä, pariakymmentä vuotta ilman lisätuotteita? Koska tämä toimialahan perustaa markkinointistrategiansa uusien tuotteiden kehit- välittelemiselle niin, että ihmisille voidaan tarjota joka kaudella uusia tuotteita, joka synttäriä varten ja niin edespäin, ja työpaikat katoaisivat, jos näin ei olisi. Mutta kysyisin vielä, että minkälainen arviointi komissiossa on tehty tähän mennessä työllisyysvaikutuksista, jos toteaisimme, että laki on niin kuin se on kirjaan kirjattu, ja kielto astuu voimaan ihan siinä aikataulussa kuin alun perin oli sovittu. Merci Chris Dagmar. Kiitos vielä pahoittelu Dagmarin puolesta. Not everybody needs... Ei tarvitse pyytää anteeksi. Kaikkien ei tarvitse tiedää, että kun puhutaan kosmetiikasta, että se on minulle tärkeä asia. No itse olin esittelijänä joskus 90-luvun alussa ja myöskin seitsemännessä tarkastelussa, josta nyt keskustellaan, eli tämä on varsinaista lainsäädäntöä. Ja jotkut kollegoistani olivat mukana sovittelussa puoli neljän asti aamulla ja tappelivat neuvoston kanssa. Ja ne, jotka olivat mukana, tietävät, että lainsäädäntö, joka nyt tässä on, on erittäin hyvä ja hyvin hankalaa. Ja sitä edeltävä myöskin. Eli muutama kohta Sabine Grenielille ja tietysti myöskin Sanko-pääosastolle, jota hän nyt edustaa. No ensinnäkin, kun laaditaan uusia raportteja, lainsäädäntö on kuitenkin se, mihin tähdätään, ja jonka parissa tehdään työtä. Ja lainsäädännössä artiklassa 4, 2a, 21 on todettu, todettu selkeästi, että mitä tulee näiden lisääntymistoksisuuteen, joissa asioissa ei ole vielä edetty sovittelussa. Meidän täytyy rajoittaa tämä kausi kymmeneen vuoteen sen jälkeen, kun direktiivi on astunut voimaan. Eli nyt puhutaan vuodesta 2013, eli täytyy tehdä selväksi yksi asia. Nyt puhutaan kolmesta testistä, ja me emme nyt puhu karsinogeenisyydestä, emmekä myöskään ihon äh, herkistymisestä. Ja tämä, mitä tulee ihon herkkyyteen, minä ennen pystyin käyttämään hyvin näitä sanoja, mutta en ole pitkään puhunut näistä, mutta mitä tulee ihon herkistykseen, me olimme täysin varmoja 15 vuotta sitten – että me tarvitsisi enää eläinkokeita, mutta teollisuus sanoi, että kyllä tarvitaan. Ja nyt käyvät tunne tätä asiaa niin hyvin, niin sanoisin, että kosmetiikassa eläinkokeita ei koskaan ole voitu perustella. Kukaan ei tiedä, voidaanko eläinkoetta verrata ihmiseen. Sama määrä rattoja, rat, rottia, jäniksiä tai mitä hyvänsä hiiriä käytetään mutta kukaan ei ole todistanut, että näitä kokeita voitaisiin verrata ihmisen tilanteeseen. Eli olen eri mieltä, mitä tulee näihin kahteen karsinogensyys- ja ihonherkistystestit 2009 ei riitä, eli pitää jatkaa vuoteen 2013. No sitten olin hiukan hermoissani, no tai en nyt hermostunut, mutta hiukan yllättynyt – että olitte niin vilpitön ja kerroitte täällä, että katsotte nyt, mitä tapahtuu, jos ei ole vaihtoehtoja, erityisesti mitä tulee toksikokineettisyyteen. Siitähän nyt eniten puhutaan. Mehän tiedämme, että kun viimeksi säädettiin lakeja, François, Chris ja muut kollegat, jotka olivat täällä silloin, tietävät, että tässä kohtaa teollisuus sanoi, että me emme pysty toteuttamaan tätä kolmessa neljässä vuodessa ja sanoi, että okei, saatte erityisluvan. En nyt halua syyttää teollisuutta. Minäkin olin aikoinani aktiivinen teollisuuden komission ja parlamentin kumppanuudessa, kun haluttiin vähentää eläinkokeita, Mutta nyt mietitään jo, miten voidaan pidentää tätä määräaikaa. Ja jos lähdetään vuodesta 2013 ja tehdään lainsäädäntöehdotus, joka tulee parlamenttiin yhteispäätösmenettelyyn, koska näinhän pitää tehdä, voin sanoa vain yhden asian. Minä en ole silloin esittelijänä. Mutta 2014 juuri ennen Eurooppa-vaaleja, kun puhutaan tällaisista asioista, joka on muhinut yli 20 vuotta. Ja samat argumentit, joista Chris juuri puhui, tämä on mikään kritiikin aihe, mutta kuulin samat asiat 15-20 vuotta sitten. Ja tietysti hän on oikeassa. Tämä on niin uutta, mutta kuitenkin niin vanhaa. Eli täällä revitään kappaleiksi, jos vähän ennen Eurooppa-vaaleja puhutaan eläinkokeista. Silloin kyllä revitään ihan pieniksi kappaleiksi. Ja voidaan varoittaa, ettei tähän silloin pidä koskea. Olen aina käytännönläheinen ja olen lukenut tämän raportin, olen lukenut tämä kirjeet jäsenvaltioille, sivulla neljä, tosi kiva. Sitten sivulla kahdeksan. Olen lukenut kaiken, mitä tässä oli. Mutta täytyy sanoa selkeästi, että mitä tulee näihin kokeisiin, ei kannata edes ajatella, että jatkettaisiin näitä kokeita. Nämä on poistettava vähitellen käytöstä, eikä lakeja voida tulkita eri tavalla ja pitää olla varovainen, kun mietitään seitsemäntä tarkistusta, joka liittyy tähän vuoteen 2013. Eli silloin tapahtuisi vain yksi asia ja me kaikki tiedämme sen. Kaikki uudet ainesosat, no niitä ei ole kovin paljon, mutta kaikki uudet ainesosat uuteen hampaita vaalentavaan hammastahnaan tai uuteen deodoranttiin, joka pitää meidät raikkaampina vaikka viikon. Kaikki näihin uusiin asioihin ei voida vain tehdä uutta tuotetta, eikä voi tehdä, pitää eläinkokeita lisenssien takia. Ja sitten täytyy vai, löytää vaihtoehtoja, tai sitten uutta tuotetta ei voida tuoda markkinoille. Enkä usko, että tämä nyt kovin paljon vaikuttaisi, koska lähes kaikki markkinoilla on jo testattu aikaisemmin. Ja voin vain varoittaa teitä, ettei pidä koskea tähän määrärajaan. En usko, että kukaan välittää siitä, onko kyse maalis- vai toukokuusta, mutta se on kuitenkin 2013. Ja olen jo nyt huomannut, No kollegat nyt ehkä eivät tiedä, mutta minä olen jo saanut kirjeitä. Mutta tämä tapahtuu teille kaikille. Voin mä kertoa, että ne, jotka eivät ole parlamentissa olleet niin kauan kuin minä, että ensimmäinen lainsäädäntö oli huono, toinen oli vähän hyvä, ja sain kotiini pienen laatikkoon, ja sain yli 24 000 kirjekorttia. kirj- en ollut kovin suosittu postinkantajan keskuudessa. Ja teille käy samoin juuri ennen Eurooppa-vaaleja, puoli vuotta, muutama kuukausi ennen. Eli tätä ei nyt kannata tehdä. Meillä on lainsäädäntöä, sen vuoksi on taisteltu, kaikki ovat taistelleet sen puolesta. Teollisuus sanoi, että selvä, tämä sopii meille, tämä määräaika on todella suuri piirteistä, että saamme näin paljon aikaa. Olemme puhuneet näistä toksisista kysymyksistä ja ja tämä on nyt tilanne. Merci beaucoup. Euh, Kiitos. Sitten herra Rossi. Kiitos äh, ryhmän nimissä äh, tuon äh, esiin sen, että olemme täysin samalla linjoilla. Me toivon, että löydämme kuitenkin taksemme määräenemmistön ja Siksi peräänkuulutan sitä, että aikarajassa pitäydytään. Se, mitä elän kokeisiin tulee suhteessa ihmisillä tehtyihin kokeisiin on selvää, että meidän on pidettävä kiinni niistä päivämääristä, joista on jo sovittu eläinkokeiden osalta, mutta jos tarkastelemme ihmisten terveyttä, on tilanteeseen saatava parannusta ja tämän on tapahduttava siis täysistunnossa. Olen samalla linjalla esittelijän kanssa myöskin siitä, että jos me muutamme jo sovittuja sopimuksia, voi olla, että törmäämme todella ikävän tilanteeseen, niin kuin nähtävästi kaikille täällä on itse asiassa eh, tapahtunutkin. Olemme saaneet tuhansia sähköposteja, koska kun kyse on ihmisten terveydelle vaarallisista aineista ja eläinkokeista, ihmiset ovat valveutuneita ja, ja pommittavat sähköpostejamme. Merci beaucoup, Philippe Juvin. Kiitos, Philippe Juvin. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä vaiheessa keskustelua meillä on kaksi painopistealuetta, joita ei tule unohtaa. Ensinnäkin tärkein painopistealue kaikille on se, että meidän on varmistettava kuluttajien turvallisuus ennen kaikkea. Emme nyt saa joutua jonain päivänä tilanteeseen, koska vaihtoehtoista keinoa on pakotettu vaikka se ei ollutkaan ihan loppuun hiottu, niin sitten tulisi tuotemarkkinoille, joka saattaakin olla vaarallinen. Vaihtoehtoiset metodit ovat nyt työn alla, mutta mehän tiedämme, että ne eivät ole ihan vielä valmiita. Ja mielestäni on vaikeaa sanoa, että me kunnioitamme näitä määräaikoja, jos kuitenkin käytännössä vaihtoehtoiset keinot eivät vielä ole valmiita. Kukaan täällä ei nyt mene kertomaan kuluttajille, että meillä on huonompi arviointi vaihtoehto, mutta käytämme sitä kuitenkin, koska. Ensin täytyy muistaa siis kuluttajien terveys. Ja meidän täytyy tiukasti todeta, että eläinkokeet in vivo tai in vitro eivät ole verrattavissa ihmisen tilanteeseen. Se pitää paikkansa ja samalla taas ei. Se riippuu vähän lajista. Tämä koskee kosmetiikkaa ja lääketeollisuutta. Mutta nämä laboratoriokokeet, tällä tavalla voimme kuitenkin päästä lähelle todellisuutta ihmisen suhteen. Kosmetiikassa käytetään ihmisen ihoa mallina ja toivottavasti pian voisimme siirtyä muihin koemetodeihin. Ja näitä uusia menetelmiä ei vielä täysin hallita. Eli meidän ei nyt pidä sanoa, että pidämme kiiri määräajasta, koska olemme siitä päättäneet. Sillä hinnalla, että kuluttajan turvallisuus heikkenee. Ja sitten Minun täytyy muistuttaa siitä, että kosmetiikkateollisuus on eurooppalaista kukoistavaa teollisuutta. Emmekä voi kiistää, etteikö se loisi myöskin rikkautta unioniin. Ja nyt kovilla säännöillä, joita me säädämme, meidän ei pidä aiheuttaa lisätaakkaa teollisuudelle. Tällaista taakkaa ei ole tällä teollisuudella muualla maailmassa. Ei siksi, että säännöt ovat tiukkoja, meidän ei pidä antaa kilpailuetua Euroopan ulkopuolisille yrityksille. No, tämä on monimutkainen kysymys, enkä tiedä missä totuus nyt ihan on, mutta ennen kuin todetaan, että 2013 on lopullinen päivämäärä, niin mielestäni täytyy muistaa nämä kaksi asiaa, eli kuluttajien suoja ennen kaikkea ja sitten myöskin teollisuuden suojelu Euroopassa – se ei saa nyt kärsiä näistä ongelmista sillä tavalla, että siitä hyötyisi Euroopan ulkopuolinen teollisuus. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja, että saan vielä puhua. No pari faktaa vielä kollegoille, jotka ehkä haluavat käsitellä tätä asiaa. Ensinnäkin puhumme nyt määräajasta joka on kirjattu lainsäädäntöön. Se on niin sitova kuin esimerkiksi se, mitä Ranskassa nyt päätetään esimerkiksi eläkeuudistuksen suhteen. Tämän laki ja sillä lain piirteet. Jos haluaa muuttaa tätä, niin voi tietysti yrittää, mutta silloin pitää saada kuitenkin parlamentissa ehdoton enemmistö. Lisäksi lainsäädäntö ei ole kovin kevyttä ja tietysti meidän täytyy ottaa mukaan sidosryhmät, eli Euroopan kosmetiikkateollisuus, myöskin Ranskan kosmetiikkateollisuus. Ja kuinka monta kertaa olen keskustellut L'Orealin kanssa, en edes muista. On valtava luku. Ja L'Oreal suhtautui asiaan hyvin järkevästi. Ja tietysti hekin haluavat ratkaisun, joka on sopiva näihin ongelmiin, mikäli jotain kokeita ei voida tehdä. No sitten herää kysymys, onko vaihtoehtoja, onko muita in vitro-metodeja ja ehkä jotain silmärasvaa ei voida tuoda markkinoille. No se on poliittinen päätös ja sitten jokainen meistä voi vain sanoa, että ehkä sanotte, jos te kerrotte tästä äänestäjille Ranskassa, niin on mielenkiintoista nähdä, miten siellä reagoidaan. Ja voin taata, että minä tiedän jo vastauksen mitä äänestäjät teille sanovat. No sitten nämä kysymykset, kenellä tästä on hyötyä? No tästä on hyötyä tietysti kuluttajille. Olen ollut Euroopan parlamentissa 21 vuotta ja olen harjoittanut kuluttajansuojakysymyksiä 21 vuotta. Minä tiedän, kuinka tärkeitä nämä kysymykset ovat ja tällä hetkellä kuluttaja ei suojella enemmän tai vähempää kuin silloin. Mutta nyt me voimme päättää, että tuotteeseen kirjataan hammastahna, deodorantti, huulipuikko. Voi kirjoittaa siihen koke, tähän, tätä on testattu koeeläimin. Ja sitten kuluttajat saavat päättää. No voimme olettaa, millainen vastaus on. Silloin tätä tuotetta ei välttämättä osteta, vaan ostetaan ainakin toinen tuote, koska siellä on paljon hammas tahanoja, vaikka sata erilaista. Ja jos kolmessa lukee, että on käytetty koeläimiä tai kymmenessä, sitten valitsee joku muun tai jonkun toisen hajuveden. Ei nyt ehkä kaikki ihmiset, mutta varmaan 80 prosenttia ainakin. No sitten vaikutukset eurooppalaisen teollisuuteen ja Euroopan ulkopuoliseen teollisuuteen. 18-19 vuoden aikana olen puhunut yhdysvaltalaisen kosmetiikkajärjestön kanssa. Ja lainsäädäntö, jota me täällä teemme, se ei tietysti ei koske Euroopan ulkopuolisia. Eli jos me teemme lainsäädäntöä, se koskee Estee Lauderia ja L'Orealia ja Klinikia, ja jos nyt ottaa kosmettisen tuotteen, tuotteen, jolla on pidempi elinaika kuin 24 ku, 28 kuukautta. Kosmetiikassa on oltava merkintä, mikä jälkeen se ei enää ole käytettävissä. Siinä pitää olla jonkinlainen päivämäärä. Ja jos tuote kestää enemmän kuin vaikka 38 kuukautta, silloin Euroopan parlamentissahan päätettiin, että siinä pitää olla avoin annos, jossa on vaikka 6, 9, 12, ja siinä kerrotaan, kuinka kauan tämä tuote vielä on käyttökelpoinen sen jälkeen, kun se on avattu. Mutta tämä kuluttajien tiedotus No, Amerikan teollisuudella ja minulla oli vuoden verran neuvotteluja, koska siellä tiedettiin, että se mitä täällä päätetään koskee myöskin heitä. Lait, joita täällä säädetään, on, ei ole haitta eurooppalaisille. Me tiedämme, että mitä me teemme täällä, se on aina myöskin teollisuuspolitiikkaa, tämä koskee ympäristöä, elintarvikkeita, kaikkea. Ja uskon myöskin, että meidän pitää kiinni tästä linjasta, koska muuten – muuten voin jäädä Berliiniltä ja Frankfurtiin ja muut voi jäädä kotiin. Jos lainsäädäntö on vapaaehtoista, niin silloin meidän on turha olla täällä. olemme säätäneet lakeja. Tämä on nyt seitsemäs muutos tähän direktiiviin. Tämä lainsäädäntö on nyt pöydällä. Se on pätevää, eikä minulle panostan juristina, vaan myöskin parlamentin jäsenenä. Se on myöskin minun tunnuslauseeni, niin kuin kaikki muutkin lait, joista täällä päätetään. Tähän liittyy määräaika, ja määräästä on pidettävä kiinni, ja jos me haluamme muuttaa sitä, sitten me voimme muuttaa sitä. Ja Le Corrier ehdotti sitä. He miettivät, että komissio tekee ehkä uuden ehdotuksen. No se menee tietenkin kahteen käsittelyyn. Se on yhteispäätösmenettelyssä. Voimaan toivottaa, että pitäkää hauskaa. Kaksi kertaa olen tehnyt tehdä, kaksi kertaa olen tämän tehdä, mutta kolmatta kertaa ei kannata yrittää juuri ennen Eurooppa-vaaleja. Madame Soulier, pour... Rouva Soulier. Herra Syvään vielä nopeasti, sen näkee sitten komissio. Niin puheenjohtaja keskustelu antaa kuvan äh, siitä, että keskitytään kahteen äh, asiaan. Ensinnäkin äh, kosmetiikkatuotteiden tuottamiseen ja eläinkokeisiin. Olkaamme nyt todella tarkkana sen suhteen, että ettei käy niin, että eläinkokeita ryhdytään tekemään muualla, muissa maissa. Meidän on saatava aikaiseksi tasapainoinen ratkaisu, vaikkakaan se ei ole helppo, mutta molempia osapuolia on kuultava. Monsieur Juvin. Ja herra Juvin. Niin, vielä lyhyesti vastatakseni kollegalle. Aihe on monimutkainen ja siksi toivonkin että suhtaudumme asiaan käytännönläheisesti eikä ideologisesti. Tiedän, että olette ollut pitkään meppi ja myöskin juristi itse taas olen lääkäri ja, ja edustaja, mutta en kuitenkaan tietysti tarkoita sitä, että vaikka varmasti olenkin hu- huolestuneempi kuin te, että te, tekin olisi huolestunut huolissanne, mutta joka tapauksessa – Kyse ei ole mistään heppoisesta asiasta, nimittäin jos ajattelemme vuotta 2013 ja sitä, että silloin tehdään lopullinen päätös siitä, käytetäänkö testejä vai ei, niin voi olla, että todellakin testejä ruvetaan tekemään muualla. Niiden tekeminen siis siirretään Euroopan unionin ulkopuolelle. Tämä on maailmanlaajuinen kysymys ja joka tapauksessa tämä on pidettävä mielessä, kun asiasta päätetään. Ja sitten herra Bernato. Invito, Ineko. Niin, minä pyytäisin kollegoita johdonmukaisuuteen ja tietoisuuteen siitä, minkälaiset seuraukset tietyillä päätöksillä voi olla. Tässä on sanottu, että kiellon soveltaminen määräaikojen puitteissa saa aikaan myöskin kokeiden teon muissa maissa, tai kokeiden teon siirtäminen muisi, muihin maihin Euroopan unionin ulkopuolelle. Ja johdonmukaisuuden nimissä olen vakuuttunut, että täytyy ennen kaikkea taata kansalaisten ihmisten terveys, mutta lähdetään myös siitä, että meidän täytyy antaa vastaus sille kasvavalle herkkyydelle suhteessa eläinten hyvinvointiin. Jos haluamme olla siis johdonmukaisia, niin meidän täytyy pitää koekielto, eläinkoekielto, kosmetiikkatuotteiden kohdalla, mutta on huomattava, että myös kosmeettiset tuotteet voivat saada aikaan vakavia terveysvaikutuksia ihmisille. Esimerkiksi ne voivat olla syöpää aiheuttavia. Ja sen lisäksi täytyy sanoa, että on hyvä, jotta voitaisiin vastata tähän kasvavaan eläinten kunnioittamisen herkkyyteen, niin meidän ei tarvitse kiel- pidä kieltää pelkästään eläinkokeita Euroopassa, vaan meidän täytyisi kieltää maahan tuonti, markkinointi sellaisen tuotteiden osalta, jotka ovat peräisin Euroopan ulkopuolella tehdyistä eläinkokeista johdonmukaisuuden nimissä, koska muuten mitenkä, mitä järkeä on sitoa eläinkokeilta käsiä Euroopassa ja sallia sitten taas Euroopassa sellaisten tuotteiden käyttö, jotka tulevat muista maailmanosista, maista, joissa käytetään tällaisia kokeita, eläinkokeita. Ensimmäinen huomio oli tämä. Ja toinen sitten on se, että koska, tämähän, koska näin jo tapahtuu, niin joudumme kilpailemaan, yrityksemme joutuvat kilpailemaan täällä, ja tässä nyt hieman poikkean kosmetiikka-alalta, siis joutuvat kilpailemaan maailmanlaajuisilla markkinoilla. Ja yrittäjämme joutuvat kilpailemaan sellaisten maiden kanssa, joissa ei ole samanlaiset säännöt kuin Euroopassa. Niissä ei ole samanlaista, samanlaisia työntekijöiden oikeuksia eikä velvoitteita esimerkiksi ympäristön suhteen. Ja siitä huolimatta ne tuovat tuotteitaan kilpailemaan epäreilulla tavalla täällä Euroopassa ja saattavat eurooppalaiset yritykset vaikeuksiin tai jopa tappavat ne. Joten jos haluamme todellakin tarttua eläinten puolustus puolustajien asiaan ja ottaa sen omaksemme, niin meidän täytyy todellakin kieltää eläinkokeet Euroopassa, mutta Euroopassa kokeiden kieltäminen ei riitä, vaan on kiellettävä tällaisten tuotteiden markkinointi, jotka tulevat muualta paljon kilpailukykyisempiin hintoi, hinnoin. Ja tämä täytyy arvioida asianmukaisesti tämä tilanne. Minua ei huolestuta ollenkaan sähköposteista, koska me olemme saaneet osoituksen jo Euroopan parlamentin hyväksyessä tärkeän lainsäädännön, joka koskee tieteellisiin tarkoituksiin käytettyjä eläimiä. Ja informatiikan puitteissa jotkut ovat markkinoineet sitä vivisektion laillistamiseksi. Ja tuhansia tuhansia sähköposteja tuli vähäisen ihmisjoukon lähettämänä. He yrittivät osoittaa vain, että heitä olisi enemmän kuin heitä onkaan, ja minusta tämä ei ole hyväksyttävissä. On tarkasteltava asioita objektiivisesti. Sen sijaan tällaiset ihmiset yrittävät saada meitä tekemään päätöksiä tunteen pohjalta. Ja minun mielestäni on tärkeää tarkastella asioita rauhallisesti, selkeästi ja pidettävä etusijalla ihmisten terveyden suojaamista. Ja on pidettävä asianmukaisesti mielessä myös se, että on vastattava siihen kasvavaan herkkyyteen ja tietoisuuteen, joka ihmisillä on eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Thank you for allowing me to... Ja vielä Chris Members listen to... Kiitoksia. Kaikki nyt eivät varmaan kuulleet komission edustajaa, kun hän alusti keskustelun. Hän sanoi, että on täysin kielletty kosmetiikan osalta, joka on testattu eläimin. Tässä ei nyt keskustella siitä, pitäisikö eläinkokeet sallia Euroopassa vai ei. Kyse on tuotteiden markkinoinnista, joita on testattu eläimillä missä tahansa maailmassa. Tässä on nyt se ero. 1998 Uusi Labour-hallitus valittiin Isossa Britanniassa. Ja yksi ensimmäistä asioista, joita se teki, oli, että se kielsi kosmetiikassa eläinkokeet Britanniassa. No, mitä väliä? No niin, tästä tietysti Ranskassa. Mitä väliä sillä on? Eli jos haluaa käsitellä tätä ongelmaa tehokkaasti, se pitää tehdä Euroopan tasolla. Eli pikkuhiljaa meidän pitää täysimittaisesti kieltää tällaisten kosmetiikkatuotteiden markkinointi. Ne, jotka olivat täällä silloin, eivät, siis oli kosmetiikan teollisuuden edustajia, jotka eivät ollenkaan tienneet, kuinka paljon ihmiset vastustivat eläinkokeita on nyt tilanne on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikaa hyvinkin radikaalisti. Ehkä jotkut vanhukset ovat jääneet nyt pois, mutta teollisuus on nyt paljon myönteisempi ja se on hieno asia. Se on tehnyt paljon yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja komission ja tutkijoiden ja muiden kanssa. Täällä on jotain yksilöitä, jotka olivat mukana toteuttamassa tätä muutosta. Ja tämän seurauksena muiden kuin eläinkokeiden kehittäminen on edistynyt en tiedä, kuinka pitkälti niitä on validoitu, mutta tiede on edistynyt paljon nopeammin sen jälkeen, kun tämä lainsäädäntö otettiin käyttöön kuin sitä ennen. Mutta me aina tiesimme, meitä varoitettiin, että jotkut testit ovat sellaisia, että niille on vaikea löytää vaihtoehtoja. Ja komissio nyt varoittaa meitä, että määräaika on lähestymässä, ja varmaan olen pian samalla puolella kuin Dagmar Rothberg, joka sanoi, että no me tiesimme tämän, mutta me pidämme kiinni kannastamme, eli 2013 jälkeen ei pitäisi enää sallia uusien tuotteiden kehittely, jos niissä on käytetty koeläimiä. Vaihtoehto olisi ehkä se, että toteaisimme, että mutta me sallimme uusien tuotteiden kehittelyn, mutta sitten tuotteisiin on merkittävä suurilla kirjaimin testattu eläimillä ja katsoa, sitten, miten kuluttajat reagoivat siihen. No se on yksi vaihtoehto, ja se nyt poistaisi jotkut nämä teollisuuden argumentit, ja kuluttajilla olisi silloin siis vai, valinnan varaa. Eli jotkut näistä asioista voidaan hoitaa seuraavina vuosina, mutta tällä hetkellä meillä on hyvää lainsäädäntöä voimassa. Meidän täytyy kehittää vielä muita kuin eläinkokeita mahdollisimman pikaisesti, mutta Haluaisin nyt komissiolta kuulla, kuinka todennäköistä on lähitulevaisuudessa, että näitä muita kuin eläinkokeita validoidaan, tai että tieteen kehityksen mukaan voitaisiin validoida näitä muita kuin eläintestejä näillä, näiden avainvaatimusten osalta. Kiitos. Ehdotan, että <clears throat> Käsittelemme tämän asian nyt loppuun. Rova Grenier, voitteko vastata lyhyesti ja, ja tällä tavoin viedä tämän aiheen käsittely nyt loppuun? Niin, Kiitos. Aivan aluksi haluaisin palata tekniseen raporttiin, josta oli puhe siinä. Me tullaan selvittämään tilanne vaihtoehtoisten metodien osalta liittyen vuoden 2013 täydelliseen kieltoon. Tekninen äh, raportti antaa mahdollisimman neutraalin ja tyhjentävän äh, tilannekatsauksen. Ja niin kuin sanoin, teollisuuden alan hallitusten, äh, tieteellisten alojen Asiantuntijat ovat laatineet tämän luonnoksen, joka on nyt julkisessa kuulemisessa. Tässä vaiheessa sitä ei ole vielä saatu päätökseen. Ja niin kuin sanoin, tämä saadaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Väliaika tilanteomaisesti voin sanoa muutaman sanan vaihtoehtoisista testeistä ja niiden aikataulutuksesta. Näyttäisi siltä, että ihan herkkyyden osalta 2007-2019 voidaan saada aikaiseksi vaihtoehtoiset testit. Sitten Genotoksisuuden osalta niin ikään on mahdollista saada aikaiseksi äh, uudet vaihtoehtoiset menetelmät, äh, kun taas äh, kymmenisen vuotta tulee kulumaan geneettisen alan, alan <clears throat> kehittämiseen ja, ja jatkuvaan riskin osalta mitä aikataulua ei ole olemassa. Tämä on se selvitys, joka meillä on käytettävissä tällä hetkellä, mutta tulemme käyttämään vielä teitäkin saatuja kommentteja lisänä kuulemiselle. Ja niin kuin sanoin, tämä tullaan siis saattamaan tämän vuoden loppuun mennessä valmiiksi. Juridinen puoli seuraavaksi. Tällä hetkellä ei ole kysymys siitä, että voidaanko Euroopan unionin alueella tehdä eläinkokeita vai ei. Tämä on asia, joka on päätetty jo vuonna 2004 ja sitten palattiin vielä vuonna 2009. Nyt kyse on siitä, voidaanko Euroopan unionin alueella ylipäätään markkinoita, ja pitää kaupan tuotteita, jotka tulevat unionin ulkopuolelta ja joita on testattu eläinkokeina. Osa on jo kiellettyä toimintaa, mutta niin kuin sanottu, vuoden 2013 direktiivissä tullaan määrittelemään kolme osa-aluetta, joiden osalta vielä ei ole lopullista säännöstöä käytössä. Tällä hetkellä ovi on auki. Voidaan todeta, että vuonna 2011, jos vaihtoehtoisia testejä ei vielä ole käytössä, komissio voi esittää uuden ehdotuksen. Ja tämä on asia, josta tullaan päättämään yhteispäätösmenettelyn puitteissa. Jos ehdotus halutaan esittää, se on esitettävä vuonna 2011, jotta asia saadaan loppuun käsitellyksi yhteispäätösmenettelyn puitteissa vuoteen 2013 mennessä. Mitään päätöstä ei kuitenkaan tämän suhteen ole vielä tehty. Ja tällä hetkellä me valmistelemme vaikutusanalyysiä, joka ottaa huomioon kaikki osa-alueet aiheeseen liittyen luonnollisesti, siis eläinten hyvinvoinnin, ei pelkästään siis eläinten määrää, vaan myöskin sen miten paljon saadaan kannustetta vaihtoehtoisten koemenetelmien etsimiseen. Kuluttajasuojakysymykset ovat myöskin mukana ja myöskin tuot, tuoteryhmät, tällä hetkellä käytössä olevat tuotteet, kosmettiset tuotteet, joiden osalta on olemassa tiettyjä epäilyksiä. Tällainen tilanne syntyi esimerkiksi hiusvärin kysymysten yhteydessä tässä yhteydessä pyrittiin kannustamaan teollisuutta käyttämään uusia testejä. samat esimerkiksi työllisyysvaikutukset on otettu huomioon ja muut seikat. Niin kuin sanottu, tavoitteena on se, että vaikutusarviointi on hyvin kattava. Se edellyttää myöskin täsmällistä tietoa mahdollisten päätösten vaikutuksista. Oli nyt sitten päätös mikä tahansa, meidän on tunnettava päätöksen vaikutukset ja pystyttävä selvittämään asia myöskin muille. Kiitokset Meillä on varmasti vielä mahdollisuus äh, päästä äh, käsittelemään uudelleen ensi vuonna tätä samaa aihetta. Nyt sitten ehdotan, että siirrymme esityslistan edellisen kohtaan, nimittäin kohtaan kahdeksan, äh, jossa kyseessä on kertomus sellaisen lainsäädäntöehdotuksen suositeltavuudesta ja toteutettavuudesta, jonka nojalla Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen voisi periä maksuja. Meillä on myöskin <clears throat> Sanko pääosaston varapuheenjohtaja paikalla. Olkaa hyvä, puheenvuoro on teillä. Be able to present very shortly the... Kiitoksia. Esittelen lyhyesti raportin, jonka komissio hyväksyi viime kuussa liittyen EFSAn maksuihin. Meidän täytyy nyt ottaa huomioon parlamentin kanta. EFSA on tärkeä virasto meille kaikille, erityisesti teille Eli siksi tämä raportti on tärkeä. Meidän täytyy esitellä, tämä olisi testillä jo viitisen vuotta sitten, mutta se ei onnistunut. Me tarvitsimme aikaa, että EFSA alkoi toimia kunnolla ja että pystymme ymmärtämään kaikki ne toiminnat, jotka EFSAlla on. EFSAn luomisen jälkeen hyvin paljon lisäresursseja on annettu EFSAlle, hyvin paljon lisävastuuta myöskin. Eli me tarvitsemme lisäaikaa arvioimaan, millä tavalla EFSA voisi periä maksuja. No, tietysti hakemuksia on tullut paljon lisää johtuen uudesta lainsäädännöstä, joka liittyy EFSAan. Ja kokemus on myöskin meille osoittanut, että asiat, joita valmistellaan, hakijoiden tasolla eivät aina ole kovin häppöisiä. No nyt EFSA, EFSA ja sen toiminta alkaa vakautua, ja tästä pieni esimerkki. Hakemusten käsittely EFSAssa on nyt 31 prosenttia budjetista. Kolme vuotta sitten se oli 50 prosenttia. No onko tämä nyt järkevää ja toteutettavissa luoda EFSAlle jonkinlainen maksujärjestelmä. Ja me olemme katsoneet, että ei pelkästään EFSA, vaan jäsenvaltiot ja sidosryhmät nyt tarkastelevat, miten tämä voitaisiin toteuttaa. Kertomuksen tärkein johtopäätös, ja puhun tässä nyt lyhyesti, koska meillä on vielä paljon aikaa keskustella tästä täällä. Eli olisi hyvin monimutkaista luoda jonkinlainen maksujärjestelmä EUn elintarvikkelainsäädäntöön, ja siksi olemme ehdottaneet, että mennään pidemmälle ja tehdään vaikutusten arviointi. Kertomuksessa on kuitenkin korostettu jo neljää vaihtoehtoa, joista voitaisiin alkaa keskustella. Ensimmäinen könttä, summa kaikille luville. Toinen maksu kaikille luville. Kolmas, maksu, jossa maksu vaihtelee liittyen hakijasta, elintarvikkeesta ja myöskin silloin, kun on jo luvanhaltijoita. Eli yksi taho olisi vastuussa tuotteesta, jolle myönnetään lupa. Ja sitten neljäs vaihtoehto on tämänhetkinen tilanne, eli ei luoda mitään maksujärjestelmää. No nämä ovat neljä ajatusta, joita on kehitelty kuulemisten jälkeen, joita on ollut sidosryhmien kanssa, mutta on paljon muitakin vaihtoehtoja, joita voitaisiin ottaa esiin ja kehittää työmme piirissä, jota teemme vaikutusten arvioinnin yhteydessä. Kuten sanoin, tällainen porastettu maksu luvanhaltijoille on asia, jota tulisi tarkastella lähemmin, mutta tehän tiedätte, kuinka monimutkainen elintarvikeala on, ja hake- hakemukset ovat erilaisia. Esimerkiksi on geenimuunnellut organismit, jotka tunnetaan erittäin hyvin, mutta on paljon muitakin hakemuksia esimerkiksi lisäaineille – ja aineille, joita käytetään rehussa ja elintarvikkeissa. Eli alan järjestelmä on hyvin erilainen kuin esimerkiksi lääkealalla. Sillä EMEalla on selkeät sidosryhmät ja selkeät luvat sen jälkeen, kun jokin tuote saa myyntiluvan. Sitten toinen asia, jota tulee korostaa, liittyy budjettiin. Tietysti täytyy ottaa huomioon se, että tällä hetkellä EFSAn budjetti on vakaa. Ja se tietysti saattaa aiheuttaa budjettiin vähän epävakautta, ja se täytyy myöskin ottaa huomioon silloin, kun kaikki nämä eri vaihtoehdot otetaan esille. Ja kuten näette, ja kuten varmasti tulee esille myöskin vaikutusten arvioinnissa, on erinäisiä vaihtoehtoja, erilaisia kantoja. Ja tietysti tulee olemaan hyvin vaikeata selkeästi määritellä nämä maksut jollekin hakemukselle kaikissa eri elintarvikeisiin ja rehuun liittyvissä kysymyksissä. Me haluamme kuunnella teitä, me haluamme kuunnella kaikkia sidosryhmiä, sekä teidän että meidän. Ja sitten voimme katsoa, miten tulevaisuudessa voitaisiin kehittää yksityiskohtaisempia vaikutusten arviointeja, mikäli jossain vaiheessa ehdotamme asetusta. Kiitoksia. Kiitos. saavan keskustelun. Meillä on kuitenkin vielä esityslistalla neljä asiaa. Ja niinpä ehdotan, että käytämme 20 minuuttia äh, kuhunkin aiheeseen. Ja, ja tämä on syytä pitää mielessä äh, <clears throat> puheen ajoissa myöskin Rovarot Ja en mä Kiitoksia. Minä olen aina ollut hyvin skeptinen näiden maksujen suhteen EFSassa. Tähän oli paljon syitä. Olen käynyt huolellisesti läpi sen, mitä tässä kertomuksessa on liittyen riippumattomuuteen ja maksuihin. Olen samaa mieltä komission kanssa siinä, mitä se on esittänyt. Tämä on ollut erinomainen kertomus ja ehkä EFSAn pitää vielä lähteä tielle, jossa se toimii riippumattomasti kaikissa kysymyksissä ja myöskin tietää, että ennalta periaate on tärkeä. No tämä tiedetään ja tämä nähtiin hallintoneuvostossa. No, siellä hymyillään, koska tiedetään, mistä tässä on kyse. Ja meidän pitää vähän tarkastella lähemmin näiden poliittisten realiteettien suhteen, enkä nyt puhu välttämättä hallinnosta, vaan myöskin valiokuntien puheenjohtajista. Huonomainen ja tyytymättömyys EFSAn tuloksiin on ollut selkeää, ja nyt lehdistössä on puhuttu merkillisistä tuloksista – ja olen aina ajatellut, että no en nyt halua mitään uutta maksua tälle alalle. Mutta on kuitenkin mahdollisuuksia toimia näin, ja komission ehdotukset ovat ihan hyviä. Olen samaa mieltä tästä yhteenvedosta sivulla 13 kertomuksessa, ja olen samaa mieltä siitä, mistä on puhuttu tästä luettelosta – Eli millaisia maksuja voitaisiin miettiä. Se on ihan hyvä ajatus. Meidän pitää tehdä vaikutusten arviointi. Ja eri vaihtoehtojen kohdalla katsoisin, että mikäli jonkinlainen maksujärjestelmä otetaan käyttöön, sitten tämä kolmas vaihtoehto olisi järkevin. Ja siinäkin olen samaa mieltä komission kanssa, että nyt täytyy odottaa, millainen vaikutusten arviointi tulee olemaan. Vous avez la parole. Kiitos. Ja sitten äh, ähm, Kiitoksia siitä, että odotitte tätä esityslistan list- kohtaan näin kauan. En minä nyt ollut sohvalla syömässä suklaata, vaan meillä oli neuvotteluja budjetin osalta tähän asti, ja ne jatkuvat itse asiassa vielä. Ja siksi haluaisin nyt viitata vain siihen, että kaikki maksut, joita jokin virasto voisi saada, vaikuttaa kyseisen viraston budjettiin. Eli mitään budjetin epävakautta tähän ei liity. Jos nyt katsotaan, miten neuvosto eri asioissa käsittelee näitä virastoja, niin en aina ole varma, että parlamentti voi pitää kiinni tästä linjasta joka kerta, ja kun ajatellaan näiden haja virastojen vakautta. Mielestäni olisi parempi, jos onnistuisimme tekemään sen, mitä tehtiin EMEAN suhteen ja EKAN suhteen. Eli siellä, kun on palveluita yrityksille, suurille tai pienille, silloin myöskin mahdollisuuksien mukaan pitäisi maksaa niistä palveluista. Eli minustakin tämä tiedonanto tai kertomus on ihan hyvä, ja kaikki se, mitä Dagmar Rothberg sanoi, olen siitä kaikesta samaa mieltä. Ja myöskin, mitä komissio miettii julkisia etuja ja arvioi sitä, mikä liittyy meidän vastuualaamme. Silloin se merkitsee sitä, että mielellään Euroopan veromaksajat ja Euroopan budjetti olisi mukana tässä työssä. Mutta kaikki muu, jossa on ehkä mukana yrityksiä, kun ajatellaan vaikka näitä mainoksia, niin no sitten mielestäni maksujärjestelmä olisi kaikkein sopivin. Voiman toivoa, että komissio ei nyt taas kerran tarvitse viittä vuotta tekemään tätä vaikutusten arviointia. Ja toivottavasti, että seuraavassa budjetissa ei tarvitse taas palata tähän ja ottaa käyttöön varantoja, jotta saisimme tämän arvioinnin tehtyä. Eli todellakin toivon, että komissio on nyt kuunnellut, mitä, mikä on tilanne, ja että se nyt välittömästi tämän kokouksen jälkeen lähtee laatimaan tätä vaikutusten arviointia. Kiitos, Rouva Hauko. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Annan puheenvuoron sitten komissiolle, joskin itse halusin lisätä tähän huomion, joka liittyy Rovara Rotbergin kommentteihin. Nimittäin on aivan luonnollista, että äh, budjetti on tasapainoinen, mutta tämä uusi ehdotus äh, tulee nyt aika vaikealla äh, hetkellä. Nimittäin tällä hetkellä on esitetty paljon kysymyksiä EFSAn toimivuudesta. Ja se, että maksuja pyydettäisiin palveluista EFN toiminnassa joko ylimääräisissä tapauksissa tai, tai muissa tilanteissa. Tämä on hankala ehdotus nimenomaan muutenkin budjetillisesti vaikeassa tilanteessa. Ja nyt sitten pyydänkin vastauksia kollegoiden esittämiin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Siis- Kiitoksia Arviointiin Täytyy sanoa, että kyseessä on pitkä prosessi, se vie ainakin vuoden, jotta voidaan käydä läpi kaikki sidosryhmät ja kaikki eri vaihtoehtojen vaikutukset. Haluaisin nyt tässä vaiheessa korostaa vielä kerran, kuinka vaikeata olisi säätää maksu eri tuotteille, joita EFSA joutuu arvioimaan. Jos nyt ajatellaan GMO-tuotteet, lisäaineet ja kaikki ne normaalit aineet, joita käytetään ruoassa ja rehussa, niin nähdään koko tuotteiden kirjo ja sitten myös nämä terveysväitteet ja kaikenlaiset neuvot, joita EFSAlta pyydetään, niin kun mietitään koko tätä kirjoa, niin on tietenkin hyvin hankalaa ja erilaista kunkin sovelluksen kohdalla määrittää hinta näille. Mutta me yritämme vaikutusarvioinnissa arvioida näitä seurauksia ja palata sitten yksityiskohtaisemman raportin puitteissa tähän asiaan. Van Gutten, merci. Kiitokset, herra Van Gutten. Kiitos näistä täsmennyksistä. Ja sitten esityslista kohtaan 10. Elintarviketurvallisuutta, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvien terveyttä koskeva virallinen valvonta ja jäsenmaissa on tässä kysymyksessä. Ja annan puheenvuoron ensin herra Budlille teillä on nyt mahdollisuus selvittää <clears throat> tätä aihetta. Niin. Suurkiitokset puheenjohtaja siitä, että meille annetaan mahdollisuus äh, antaa selvitysraportista. Kyseessä on varsin vaatimaton ensimmäinen selvitys äh, vuoden 2004 päätöksen jälkeen. Kysymyksessä on siis ensimmäinen selvitys jonka puitteissa olemme vielä varsin vaatimattomia. Olette varmaan huomanneetkin, että raportti on jaettu kolmeen osaan. Siinä esitellään ensiksi synteesiomaisesti valvontaa, laboratorio, te ja muita tämän tyyppisiä toimia, joita jäsenmaat harjoittavat. Ja toisessa osassa esitetään valvontatoimet, joita on tehty Euroopan komission eri osastojen toimesta ja <clears throat> jäsenmaissa. Ja vielä kolmannessa osassa käsitellään elintarvikekysymyksiä ja tietoja, joita saamme jatkuvasti elintarvikeketjusta vastaavasta tutkintakomiteasta ja <clears throat> muista meidän johtamistamme tutkimuksista. Tässä on kyse liitteestä 12 Euroopan komission vuosittaiseen yksityiskohtaiseen selvitykseen. Niissä on kyse erilaisista eläintauti, selvity, eläintautiluokituksista ja raporteista erilaisista kasvin suojelumyrkkyihin liittyvistä kysymyksistä ja niin edelleen. Me haluamme nyt esittää melko lyhyen synteesiomaisen selvityksen siitä, minkälaisia valvontatoimia ja testejä on tehty eri jäsenmaissa. Elintarviketurvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi ja kasvien terveyssektoreilla ja ylipäätään kaikilla aloilla, jotka liittyvät elintarvikeketjuun. Jäsenmaat toimittavat meille vuosittaisia kertomuksia ja niihin on nyt aika vaikea tehdä lisäyksiä tällä hetkellä. Meidän on Eurostatin kanssa yhteistyössä, siis Euroopan komission tilastoista vastaavan yksikön kanssa harjoitettavaa yhteistyötä. Ja sama koskee myöskin yhteistyötä jäsenmaiden kanssa. Tällainen yhteistyö on välttämätöntä, jotta voimme saada aikaiseksi sähköisen selvitysjärjestelmä, jonka puitteissa on mahdollista tehdä vertailuja. Ei voida heittää sama säkkiin porkkanoita ja, ja perunoita ja, ja vertailla niitä, joten siksi totean vielä kertaalleen, että kyseessä on varsin vaatimaton selvitys tällä hetkellä. Me olemme kuitenkin varmoja siitä, että Tätä kautta on mahdollista saada todella kiintoisaa tietoa kaikille asianosaisille teollisuudelle, Euroopan parlamentille, elintarvikeketjuosille, kuluttajille, kaiken kaikkiaan kaikille on tärkeää osoittaa se, että Euroopassa, Euroopan unionissa elintarvikeketjua valvotaan todella äh, tarkasti. Esimerkiksi Joka vuosi tehdään noin 8000 hullulehmäntautiin liittyä, liittyvää testiä. Myöskin kasvisuojelumyrkkyjen jäänteistä siis syntyviä testejä tehdään kymmensiä tuhansia vuositasolla Euroopan unionissa. Ja tämän tyyppisiä tietoja voidaan sisällyttää tulevina vuosina raportteihin. Me olemme nyt jo käynnistäneet työtä, joskin kyse on vasta alkumetreistä ja työ tulee olemaan aika hidasta, koska joudumme linkittämään tähän yhteistyöhön kaikki kansalliset jäsen, kansalliset viranomaiset ja sama koskee myöskin tilasto, tilastoista vastaavia viranomaisia, joten tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että että lähitulevaisuudessa, lähivuosien aikana raportit tuskin tulevat olemaan vielä täydellisiä. Työ tulee kestämään pidempään ja siksi me olemmekin varsin tietoisia siitä, ettei nyt tarkastelualaisena oleva raportti ole täydellinen. Meitä voidaan kriti- kritisoida siitä – ja tiedämme varsin hyvin, että osa työstä olisi, tehty, olisi ollut mahdollista tehdä paremmin. Pyrimme siihen jatkossa. Teillä on vielä muutama minuutti aikaa, jos pidätte sitä tarpeellisena, koska äsken saimme hiukan nopeammin käydyksi läpi aikaisemmin esitysestän kohdan. No kiitos puheenjohtaja, kiitokset. les rapports des États membres. Eli jäsenmaiden selvitykset eh, ovat meille tärkeä tiedon lähde ja ne liittyvät luonnollisesti myöskin eh, Euroopan komission suorittamien eh, tarkastusten lisäksi. Niin kuin tiedätte, meidän pääosastomme nettisivuilla julkaistaan säännöllisesti valvonnan ja, ja testien tulokset. Kyse ei ole siitä, että haluttaisiin jollakin tavoin merkitä jota, joitakin jäsenmaita ja haluttaisiin laittaa paremmusjärjestykseen jäsenmaat. Ei, kyse ei suinkaan ole siitä. Kukin jäsenmaa tekee tämän tyyppiset selvitykset itse. Ei päinvastoin. Meidän tarkoituksemme on tuoda esiin ne kohdat, joissa on mahdollista tehdä parannuksia jäsenmaissa, siis kaiken kaikkiaan liittyen elintarvikeketjun osiin. Lähdimme liikkeelle kaikkein pehmeimmistä metodeista. Ensin voidaankin lähettää kirjelmiä, käydä keskusteluja ja harjoittaa painostusta jäsenmaiden suuntaan. Sen jälkeen toisella seuraavalla tasolla me voimme eh, esittää tietylle jäsenmaille tai kolmansille maille tiettyjä ehtoja joidenkin tuotteiden valvonnan osalta. Ja vielä tehokkaimpana toimintatapana ja tiukempana, juridisesti tiukempana toimenpiteenä rikkomusmenettely me emme ole kuitenkaan vielä siihen päätyneet, koska tällä hetkellä meillä on noin 80 rikkomustapausta meneillään, josta 65 liittyy kansalliseen lainsäädäntöön ja 24 niistä on tapauksia, jotka ovat raskaampia rikkomukselta. Ne voivat asettaa vaakalaudalle joko eläinten hyvinvoinnin kasvien tai eläinten terveyden tai elintarviketurvallisuuden kaiken kaikkiaan. Me harjoitamme toimintaamme varsin päättäväisesti ja, ja tiukasti, koska niin kuin tiedätte, jotkut jäsenmaista ovat edelleenkin jälkijunassa näiden sääntöjen suhteen. Emme halua niitä kuitenkaan leimata. Ne ovat tehneet parannuksia koko elintarvikeketjun puitteissa. Haluaisin vielä korostaa sitä, että meidän että me, meidän toimestamme toteutetaan noin 250 tarkastusta jäsenmaissa ja muualla. Ja noin puolet niistä kattaa tuotteet, jotka maahan tuodaan kolmansista maista. Kyse on siis fyysisistä valvontavisiteistä kolmansiin maihin, mutta yhtä lailla voidaan tarkistaa myöskin tuotteita, jotka ovat peräisin kolmansista maista. Eli noin 50 prosenttia tarkistuksista tehdään mai- jäsenmaissa ja puolet taas yleensä kolmansissa maissa. Ja ja luonnollisesti teillä on mahdollisuus tutustua testien ja tarkistusten tuloksiin. Kiitokset. Nyt puheenvuoro Rova Rothberg, olkaa hyvä. Kiitoksia. En tiennyt, kun eilen tulin Brysseliin, että tänään olisi Dagmar Rothbergin iltapäivä. Kun katsoin esityslistaa, niin ajattelin, että tämä oli aika yllättävää että näin monesta aiheesta niin minäkin pääsin ääneen. Tässä on vähän niin kuin niitä, joilta kuin olin puoliryhmän puheenjohtaja ja pari kommenttia. Leva. no sanotaan, että hän oli hyvin diplomaattinen, niin kuin aika usein on. Ja minäkin halusin olla ainakin pikkuisen diplomaattinen, mutta täytyy myöntää, että FVO eli tämän Irlannin viraston tilannetta en ole tarkastellut, mutta kuitenkin toivoisin, että tässä kertomuksessa olisi tarkkoja lukuja. En nyt halua lähteä etsiväksi tietääkseni, kuinka, mitkä jäsenvaltiot tässä ovat mukana, kuinka paljon valvontaa on harjoitettu ja missä mielessä. Ja myöskin haluaisin tietää, millaisia tietoja olette saaneet jäsenvaltioista. Kunnioitan sitä, että hän nyt ei halua ryhtyä tälle name and shame linjalle, mutta minusta se olisi kyllä ihan hyvä, koska elintarvikevalvonta on aina ongelma. Meillä on lainsäädäntöä siihen, kuten kollegat tiedät. Meillä on lainsäädäntöä, Ja jäsenvaltioiden pitää kertoa, mitä siellä tehdään. Mutta kuitenkin jäsenvaltiot usein laiminlyövät tämän. Eli meillä pitäisi olla selkeää tietoa näistä puutteista, eli millä aloilla todellakin on puutteita. Voin kuvitella, kun ajatellaan EUta, voin kuvitella missä päin on ongelmia. Ja myöskin tiedä millaisia ongelmia, mutta haluaisin kuitenkin lukea sen. Tämä kertomus on hyvin mielenkiintoinen asiakirja mutta se jättää monia kysymyksiä avoimeksi ja olisin kyllä pitänyt hyvänä, jos tässä olisi hiukan selkeämmin otettu esiin näitä lukeja. Ne kollegat, jotka eivät niin paljon tiedä elintarvikevalvonnasta, jotka ovat tästä kiinnostuneita, no tämä on mielenkiintoinen asiakirja, tiedän tästä aika paljon, mutta olisin halunnut tietää vähän näitä yksityiskohtia lisää. No ehkä jossain muussa vaiheessa sitten voidaan katsoa, kuinka paljon valvonta on ollut, millaisia kertomuksia on tullut jäsenvaltioista, mitkä jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet kertomusta, kuinka monet jäsenvaltiot ovat toimineet huonosti, mitkä jäsenvaltiot täyttävät nämä velvollisuutensa ja mikä sitten on tämä lopputulos, mutta voin puhua tästä sitten kahden kesken myöskin komission edustajan kanssa, jos haluatte. Kiitos. Madame Rothberat, Madame euh, Marie Paul. Kiitos ja sitten Rova Polsen. Tack fru ordförande och fru Roth Bärent var eh, föredragande. Puheenjohtaja. Kiitos. Ähm, ESB mietinnän yhteydessä itse vastasin e- elintarvikkeesta. Joten tunnen varsin hyvin tämän aihepiirin ja selvää on, että nyt on kohteena oleva raportti, niin kuin Rova Berend sanoi, on <clears throat> varsin vähäinen vielä, niin kuin komissio itsekin totesi. Tätä ei itse asiassa nyt ole helppo vertailla, nimittäin tässä on heitetty saman korin päärnät ja omenat. Elintarviketurvallisuuden osalta on välttämätöntä, että valvonta suoritetaan ja sitä kautta pystytään antamaan Euroopan unionille kaikille tasoille takeet siitä, että elintarvikkeet ovat turvallisia. Itse olen maatalousvaliokunnassa ja siellä puhutaan jatkuvasti kolmansien maiden harjoittamasta kilpailusta ja sen vaikutuksesta elintarviketuotannolle ja maanviljelykselle ja niin edelleen. Siksi on välttämätöntä yksinkertaistaa raporttien ja säännöstöä ja määriteltävä ne kysymykset, joihin tarvitaan vastauksia ja taattava myös se, että vastaukset annetaan. Minä puhuin jo kuusi vuotta, siitä, kuusi vuotta sitten siitä, miten tärkeää riskianalyysien liittäminen valvontaa, valvontakysymyksiin on. Riskien arviointi näyttää kuitenkin olevan varsin subjektiivista. Omassa maassani olemme saaneet todeta että tällä hetkellä esimerkiksi naiset eivät voi enää kotona leipoa pullia tai kakkuja ja viedä niitä vaikkapa kirkon kekkereille tarjoltavaksi, koska riskejä voi syntyä. Ja näin, näin ollen tämän tyyppiset tilanteetkin olisi jollakin tavoin saatava mukaan selvitykseen. me olemme jo laatineet elintarviketurvallisuutta säätelevää lainsäädäntöä vuonna 2004. Siinä yhteydessä ihmiset olivat varsin huolestuneita elintarviketurvallisuuskysymyksistä ja paniikkia syntyi. Ehkä menimme jopa liian pitkälle. Ja, ja siinä yhteydessä esimerkiksi proteiinipitoisista tuotteista ö, käytiin laajaa keskustelua Tämä on kuitenkin välttämätön, välttämätön tuote ihmisille, mutta meidän on pidettävä huoli siitä, ettemme pidä eläinä proteiinia sisältäviä tuotteita kaupan Eli minun käsittääkseni meidän on edelleenkin mietittävä proteiinipitoisten tuotteiden käyttöä. Kiitoksia tämä Kines. Kiitoksia puheenjohtaja ja komissio. Tuen kollegoiden kommentteja. Olisi hyödyllistä ehkä, jos kuulisimme jos emme nyt voi puhua tässä jäsenvaltioista, niin olisi hyvä kuulla, missä todelliset ongelmat on, minkälaiset elintarvikkeet esimerkiksi ovat kyseessä. Oma huolenaiheeni liittyen tarkastuksiin ja valvontaan esimerkiksi Irlannissa. Meillähän oli dioksiini tartuntatapaus. Näinhän ei olisi pitänyt käydä, jos asianmukaiset systeemit olisi ollut käynnissä. Me tarvitsemme riskinarviointia ja toimintaa. Ja kysymykseni kuuluukin, kuinka paljon meidän valvontajärjestelmästämme on vain paperilla sen sijaan, että arvioitaisiin todella hygieniaan ja turvallisuuteen liittyviä ongelmia ja kaikkiin näihin asioihin liittyviä ongelmia. Ja liittyen siihen, mitä Rova Polsen totesi kolmansista maista ja niihin kohdistuvista tarkastuksista, niin suoritammeko samankaltaisia, samantasoisia tarkoitu, äh, tarkistuksia tuontiruokaan kuin EUn sisällä tarkastettavaan ruokaan? Haluaisin todellakin kuulla, missä nämä ongelma-alueet sijaisevat, jos nyt tässä ei erikseen mainita mitään tiettyjä jäsenvaltioita kuitenkaan. Madame Klass. Kiitos, Kiitoksia. Elintarviketurvallisuusaihe on aika arkaluontoinen. Tätä nyt ei voida vain esittää kylminä lukuina. Ja siitä syystä mielestäni ei voida toimia vain niin, että keräämme tietoja, vaan myöskin näitä tietoja pitää arvioida. Ja tämä sisällön arviointi, joka on edellytys. No, haluaisin nyt kysyä komission edustajalta, miten komissio varmistaa, että mikäli on käyt, käytetty tätä joustoa hygieniapaketissa, että myöskin viranomaiset toimivat oikeudenmukaisesti. Eli tässä on nyt tiettyä joustoa mukana, mutta viranomaisilla pitää olla myöskin oikeusvarmuutta. Ja minä lähdin siitä, ja haluaisin tämän vielä korostaa. Eli myöskin sisällöllisesti meidän pitää ottaa tähän kantaa, mutta sitten kysymys, mikä on oikeusturva näille kansallisille viranomaisille. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Sitten. Niin, merci beaucoup, madame la présidente. Euh, I will agree with uh, the colleagues. We need more. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa. Tarvitsemme tarkempia lisätietoja. Haluaisin tietoja myöskin tarkastusten seurauksista. Esimerkiksi tänä kesänä meillä oli Euroopan, eurooppalaisessa jäsenvaltiossa tapaus, jossa havaittiin että Amadea perunaa, eli GMO peruna Amadea viljeltiin sellaisella alueella, jossa sitä ei olisi saanut viljellä. No, tämä on tietenkin jäsenvaltion vastuulla, mutta myös kyseessä on yrityksen vastuu, yrityksen, joka on myynyt tällaisen perunan siemeniä, joten haluaisin kuulla näiden tarkastusten seurauksista. Demande de parole. No niin, sitten herra Butle. Äh, nyt haluaisimme valotusta näihin kysymyksiin. Kyllä, äh, yritän vastata, puheenjohtaja. Aivan aluksi Rova Roteerille vastatakseni. Hän puhui siitä, mitä monet jäsenmaat ovat vastanneet, ainoastaan yksi tässä ensimmäisessä vuoden 2007 arviointivaiheessa ainoastaan yksi jäsenmaa, mutta sekin oli yksi liikaa. 2008 eh, saimme valvonta selvitykset jo kaikilta. Vuosi 2007 eh, oli ensimmäinen vuosi, kun käynnistimme tämän, tämän toiminnan ja niin kuin sanoin, pakko tunnustaa, että toimet eivät ole, ole täysin täydellisiä ja parantamisen varaa on. Nyt sitten Rova Paulsenille vastatakseni haluaisin ähm, todellakin selkeyttää herran seika, johon usein törmätään. Eli puhuitte noista kotona leivotusta kakuista, joita sitten kirkon kinkerellä syötäisiin. Tätä asiaa ei koskaan pystytä saamaan täysin säädellyksi ja me ihan tarkoituksella jätimme tämän esimerkiksi hygieniapaketin ulkopuolelle ja jätämme sen kansallisten viranomaisten vastuulle. Joten minun tehtäväni ei ole ottaa kantaa siihen, että pitääkö isoäitien tai naisten ylipäätään leipua pullia kirkolle ja, ja onko se hyvä asia vai ei. Niin ja joskus tietysti miehetkin voivat leipua vähän harvemmin kuitenkin. Pahoittelen tätä sukupuoli syrjintää tässä. Eli kyse on asiasta, joka on ö, säädeltävä kansallisella tasolla. Siis kansallisten, alueellisten tai paikallisten viranomaisten on tämä asia saatava järjestykseen. Ja sitä paitsi, jos haluatte, niin voin todeta, että me kyllä tuemme tätä asiaa, kaikkien kukkia saatavaa kukkia, tämä koskee myöskin kirkkoja. No niin, me emme tule koska eh, esittämään Emme, emme tule koskaan eh, antamaan suositusta siitä, että kannibalismi taas palattaisiin. Me emme hyväksy näiden eläinperäisten tuotteiden käyttöä, emmekä anna sille tulevaisuudessakaan lupaa. No sitten Iranin dioksiditapaus. Kyse oli siis sialihan tuotannosta ja, ja valvonnasta, eh, joka toteutettiin eh, nimenomaan niissä puitteissa – Kyse oli eh, le- leivän tuotannosta, jossa oli käytetty myrkyllistä rehua, jollei tällaista tarkistusta, tarkistusta olisi toteutettu, e, ei olisi koskaan eh, löydetty tätä riskitapausta. Ja sen seurauksena Irlannin viranomaiset ryhtyvät todella tiukkiin toimenpiteisiin ja, ja puolen vuoden kuluttua kaikki <clears throat> tuotteet vedettiin markkinoilta. Sitten GMO-tuotteet ja perunat, siemenet Heti kun saimme tietää asiasta, VSF-yritykselle annettiin määräykset tehdä tarkistus äh, paikan päällä ja, ja halusimme tiedon siitä, oliko äh, GMO-perunoita viljelty, ja jos oli, niin silloin ne piti välittömästi tuhota. 200-250 000 tuota tonnia perunoita, erityis, erityisesti Ruotsissa viljettyä perunaa, äh, tuhottiin. Näitä perunoita ei käytetty teollisuustuotannossa, joka oli siis tarkoitettu elintarveksi, koska tiedätte, että se on kiellettyä. Tällaista perunaa voidaan ainoastaan käyttää jossakin muussa teollisessa tuotannossa. Kyse oli joka tapauksessa 0,01 prosentin tason tuotteesta. Ja niin kuin sanottu, kyse oli siis perunasta ja tärkeyksestä, jota käytettiin paperituotantoon ja tuo, teolliseen tuotantoon. Olemme Ruotsin viranomaisten kanssa mm, päässeet täyteen yhteisymmärrykseen asiasta. Ja sitten vielä monet ottivat esiin kolmansien maiden kysymyksen. Voimme todeta, että kolmansien maiden tuotteet, oli sitten kyse tarkistuksista paikan päällä, ja siis riski, riskitilanteissa. Totta on, että kyse on usein esimerkiksi kalaa, lihaa, hunaja, maitotuotteista, tuotteista, jotka ovat siis eläinperäisiä eri tavoin. Ne ovat riskialttiimpia kuin muut tuotteet. Ja me toteutamme paljon enemmän tarkastuksia kolmansissa maissa paikan päällä näiden tuotteiden piirissä kuin esimerkiksi sokeripitoisten tuotteiden piirissä. Kyse on joko auditointi tarkistuksista tai rajatarkistuksista, joita toteutetaan sääntöjen mukaisesti. Ja me voimme todeta, että markkinoille päästetyt tuotteet, jotka ovat peräisin kolmansista maista, ovat yhtä varmoja kuin täällä tuotetut elintarvikkeet meillä on olemassa Food and Feed, nopea hallituksen järjestelmä myöskin tilastos, tilastoalalla. Ja sen perusteella voidaan todeta, että suurin osa tapauksista liittyy kolmansista maista tuleviin tuotteisiin. Jos tällainen riskitilanne syntyy ja siitä saadaan tieto, hälytys lähetetään tuotteet takaisin lähtömaahan. Usein siellä valvonta on höllempää kuin Euroopan unionissa. Meillä on olemassa jo tältä vuodelta tilastotietoa esimerkiksi eläinperäisistä tuotteista ja muista tuotteista. Siltä pohjalta meillä on mahdollisuus nyt tehdä suunnitelma valvontatoimien parantamisesta ja, ja tiukentamisesta ja, harmonis, ja, ja, ja testien harmonisoinnista myöskin kolmansissa maissa. Olemme tehneet kolmikanta tutkimuksen, jonka pohjalta tarkoitus on määritellä riskin taso ja, ja valvonnan taso rajalla. Tämä kaikki tullaan liittämään EFSAn tieteellisen tutkinta, tutkimustoimintaan ja tätä tullaan käyttämään pohjana riskihallinnointikysymyksissä. Tämähän on myöskin poliittinen kysymys, eikä pelkästään esimerkiksi rajavalvontaan liittyvä kysymys. Joissakin kolmansissa maissa elintarviketurvallisuus ja siihen liittyvä valvonta on hyvinkin samalla tasolla kuin Euroopan unionissa, mutta kaikissa maissa näin ei ole. Meidän, me odottelemme joka tapauksessa tätä selvitystä vielä kuluvan vuoden aikana. Kiitokset herra Bukle. Nyt siirrymme eteenpäin esityslistalla kohtaan 11. Maatalouden tunnustaminen strategiseksi alaksi elintarviketurvan yhteydessä. Herra Berlato on äh, lausunnon valmistelija. Ja niinpä äh, kehottaisin kuin häntä nyt äh, esittämään oman lausuntonsa. Olkaa hyvä. Eh, niin, yhteisö on tätä aihetta vaatinut kiivaasti ja myöskin siitä on tullut EUn prioriteetti. Puhutaan nyt vaikkapa hullun lehmän taudista tai monesta muusta eläintaudista. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka ovat herkistäneet kuluttajat vaatimaan tuotteiden laatua. Ja täytyy ottaa huomioon, että tällaiset vaatimukset lisääntyvät yhä enemmän koska maailman väkiluku kasvaa itse asiassa 40 prosentilla vuoteen 2050 ja niinpä elintarviketuotteiden tar- tuotteita tarvitaan tuplaten siihen mennessä. Ja sen takia meidän täytyy antaa mahdollisuus, vastauksia sellaisille henkilöille, jotka pystyvät valitsemaan ja myöskin niille, jotka eivät voi valittaa, jotka pystyvät valitsemaan pyrkivät valitsemaan terveellisempiä ja laadukkaampia tuotteita. Epätodennäköisesti tällainen henkilö valitsee sen, että säästäisi oman terveytensä kustannuksella, eikä varmaankaan sellaisten tuotteiden kohdalla, joita hän käyttää ravinnokseen. Sitten on myöskin kuluttajia, jotka eivät pysty valitsemaan, mutta heidänkin kohdalla täytyy taata tietty minimitaso elintarviketurvallisuudessa ja tuotteiden laadussa. Elintarviketurvallisuus ja terveys on sellaisia asioita, jotka voidaan taata asianmukaisen informaation kautta ja myöskin tuotteiden jäljitettävyyden kautta maanviljelyksellä on merkittävä rooli ympäristönsuojelun kannalta myös, ja pidetään mielessä, että maatalousyrittäjät eivät harjoita ympäristön suojelua muuta kuin välttämättömyyden edessä, ja sitä on harjoitettava. Ympäristön laatu on äärimmäisen tärkeä tuotteiden terveellisyyden kannalta ja elintarviketun turvallisuuden kannalta. Talouskriisi, joka Euroopassa on ja koko maailmassa on, ei saa estää Euroopan instituutioita rahoittamasta asianmukaisia toimia ja tarkastuksia, jolla voidaan varmistaa voimassa olevan lainsäädännön noudattaminen. Ja tämä lausunto taikka mm, niin, lausuntoluonnos on sellainen, jossa mielellään otetaan huomioon ne ehdotukset ja ehdotukset, joita kollegat haluavat ehkä esittää ja niiden mahdolliset, mahdolliset parantamisvaikutukset tähän lausuntoluonnokseen tullaan ottamaan ilolla vastaan. Kiitokset eh, puheenvuorot ensin varjoesittelijöille, herra, herra Pirjo ensimmäisenä. Si. Io sono italiano. Lo... Itse olen italialainen, sen totesin täysistunnossa ja nimeni on Pirillo. Pirillo on taas Espanja. No niin, anteeksi, sanoi puheenjohtaja. No niin, jatkossa vaan puheenjohtajalle tiedoksi. Olen siis Pirillo. No, yritän lausua niin seuraavaksi oikein. Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitokset herra Berlatolle äh, hänen äh, valmistelemasta lausunnostaan, koska siinä tuodaan esiin äärimmäisen kiinnostavia kysymyksiä. Ensinnäkin elintarviketuotannon turvaaminen, ja, ja elintarviketurvallisuus, ne ovat keskeisiä kysymyksiä maataloudelle, ei pelkästään Euroopassa, vaan ihan koko maailman kattavasti. Nämä ovat tärkeitä ja niitä on tarkasteltava sillä tavoin, että ne molemmat sektorit täydentävät toisiaan. Tiedämme, että tulevaisuudessa elintarviketuotanto on kasvamassa – mutta meidän on kuitenkin taattava se, että tuotannon kasvu on samalla tasolla turvalliskysymysten kanssa. Vaan tilastojen mukaan vuonna 2050 väestö on kasvanut jo 9 miljardin lukuihin ja tämä tarkoittaa sitä, että elintarvikkeita tarvitaan valtaisasti lisää. Ja, ja se tarkoittaa siis käytännössä sitä, että elintarviketurvallisuuden tasoa on myöskin pidettävä samalla tasolla. Me tarvitsemme riittävästi elintarvikkeita ja ravitsevia ja turvallisia elintarvikkeita, ja siksi kaikki tämä alan lainsäädäntö on tervetullutta. Meidän on kuitenkin saatava aikaiseksi yhteiset säännöt, joiden puitteissa elintarvikkeiden turvallisuus voidaan taata. Tätä ei voida toteuttaa ilman, että eh, säännöt eh, ja turvallisuusstandardit eh, ovat samalla linjalla sekä Euroopan unionissa että Euroopan unionin ulkopuolella. Ajattelen tässä nyt erilaisia elintarvikemarkkinoita. Siinä yhteydessä mielestäni meidän on tarkennettava ja kohdennettava toimet erityisesti elintarvikkeiden turvallisuuteen mut, ja, ja varsinkin niihin elintarvikkeisiin, joita käytetään unionin piirissä. Haluamme myöskin pitää esillä jatkuvasti sosiaalisen polkumyynnin ongelman. Siihen törmätään jatkuvasti ja äh, koko Euroopan äh, unionin järjestelmän ja, ja säännöstön äh, on toimittava tukena sillä, että eurooppalaiset kuluttajat saavat käyttöönsä turvallisia elintarvikkeita. Myöskin rahoitusmarkkinoiden ja, ja mahdollisten keinottelijoiden vaikutus tilanteeseen on otettava huomioon kun pyritään takaamaan Euroopan unionin elintarviketurvallisuus ja, ja elintarvikkeiden riittävä saatavuus. Tässä yhteydessä ei voida myöskään jättää huomiota kaikkia niitä vaikutuksia, joita toimilla on ympäristölle. Meidän on suosittava eko- ja luomuviljelyä, ja tätä olisi peräänkuulutettavaa myöskin kolmansilta mailta. Kaikki tuntevat ilmastonmuutosvaikutusten merkityksen elintarviketuotannolle ja maanviljelylle ylipäätään. Ja siksi me tarvitsemme lisää tukea esimerkiksi bioteknologiatuotteiden, bio, bioteknologian käytön avulla Tietenkin myöskin esimerkiksi tuholaismyrkkyjen ja kasvisuojelumyrkkyjen käyttöön vähentäminen on yksi tavoitteistamme. Kiitos herra Pirillo. Menikö nimi nyt oikein? Merci. Grazie Corinne. Kiitoksia Korinnelle. Minun arviointini tästä lausunnosta, jonka edustaa Berlato, on esitellyt tuossa hetki sitten, lähtee integrointivaatimuksesta. Eli hänellä on tällainen avoin lausunto esillä. Ja meidän pitäisi vaikuttaa tämän lausunnon lihavoittamiseen. Ihan niin kuin edustaja Pirillo tuossa edellä teki omalla lausunnollaan. No jos nyt sitten ajatellaan tätä asiaa siltä kannalta, että äh, ehdotukset otetaan vastaan myöskin muilta poliittisilta voimilta, niin Aldo minun kaut, Alte minun kauttani ehdottaa, että tuossa asiakirja-aineistossa käsiteltäisiin maatalouden roolia. Mutta itse asiassa ympäristöteemoja ei siellä kovinkaan paljon syvennetä ja se teemahan koskee nimenomaan tämän valikunnan toimikenttää. Tässä pitäisi pyrkiä siis ympäristön kanssa yhteensopivaan maantalouteen niin, että saadaan aikaiseksi terveellisiä, terveitä ja laadukkaita tuotteita. Ja jos, ymmär- jos yritetään ymmärtää maataloustuotannon laadukkuutta, niin tietenkin ympäristön suojelu ja maan suojelu, maaperän suojelu kulkee sen kanssa yhtä jalkaa. Minun mielestäni on harmi ja erhe se, että lausunnossa ei viitata yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Eli minun mielestäni sen pitäisi olla mukana siinä, eli YMPn uudistus kysymys kokonaisuudessaan. Ja uskon, että mukana pitäisi olla myöskin viittaus FAOn suuntaviivoihin on välttämätöntä, että tällaiset suuntaviivat, jotka osoittavat siihen suuntaan, mihin edellä viittasin, otetaan mukaan. No sitten kappaleeseen kaksi mielestäni pitäisi, siellä pitäisi korostaa esimerkiksi sellaista tarkistusta, jossa viitataan tämänhetkiseen talouskriisiin, koko sektorin kriisiin Euroopassa ja mitä tulee sitten kolmoskappaleeseen, niin sinne pitäisi sisällyttää se, että vähän aikaa sitten täällä parlamentissa on hyväksytty kaksi mietintöä, jotka liittyvät suurjakelusektorin sopimuksiin. Buveen mietintöhän kosketteli sitä, joten voitaisiin viitata tällaisiin argumentteihin, jotka siellä on esitetty. Ihan samalla tavalla, kun olemme viitanneet jo aikaisemmin tuohon suuren jakelujärjestelmään. No sitten meidän pitäisi rakentavasti osa, osallistua tämän lausunnon rakentamiseen ja senpä takia kappaleessa kuusi mielestäni pitäisi tasapainottaa elintarviketurvallisuutta ja suojelua. Ja sitten vielä lopuksi toteaisin, että tarkistus, joka koskee GMO, tuotteiden roolia pitäisi ehdottaa sinne. Voi olla tietenkin, että emme ole kaikki sen kannalla ja minä ehdottaisin tarkistusta tämän suuntaisesti. Kiitoksia. Äh, Monsieur Ferreira. Herra Ferreira. On vraiment trois minutes. Nyt kolme minuuttia, ei enempää, koska muuten puhe aikaa ei enää riitä muuta. Kiitokset puheenjohtaja, kiitos äh, myöskin valmistelijalle. Tämän äh, ehdotuksen myötä olemme mielestäni ottaneet äh, askeleen eteenpäin, mutta joitakin lisäyksiä tähän olisi mahdollista esittää, ja, ja nyt niistä pari-kolme keskeisintä. Ensinnäkin elintarviketurvallisuus ja rahoitus- ja talouskriisi ja hintojen <clears throat> vaihtelu. Meidän on painotettava sitä, että ei voida hyväksyä elintarvikkeiden hinnalla harjoitettavaa spekulaatiota. Sillä on nimittäin dramaattiset vaikutukset hintapolitiikkaan. Eli haluaisin, että jonkunlaisia rahoituksellisia toimia peräänkuulutettaisiin, jottei elintarvikkeiden hinnat jatkossa joutuisi tällaisille spekulaatioille alttiiksi. Jokainen tietää, että elintarvikkeet ovat välttämättömiä ja jos hintakehitys on täysin villiä. Sillä on suuria vaikutuksia elintaso ja ihmisten e-, elämä ylipäätään. Se on siis linkki sosiaali- sosiaalisiin kysymyksiin. Äsken puhuttiin myöskin elintarvikkeiden turvallisuuden lisäksi siitä, että on pystyttävä takamaan riittävä määrä elintarvikkeita. Toivoisin, että käyttäisimme tässä yhteydessä täydentävyyden periaatetta, eikä missään tapauksessa kilpailulinjoja, kun tarkastelemme asiaa Euroopan unionin ja, ja kolmansien maiden kannalta. Toivoisin vielä hieman syvällisempää suhtautumista, kun ajattelemme erityisesti kun lajittelemme ja luokittelemme elintarvikkeita ja eritoten eläinperäisiä elintarvikkeita. Tämän hetkiset säännöt eivät ota riittävästi huomioon elintarvikkeiden eroja ja sama koskee myöskin sekä ihmisille tarkoitettuja elintarvikkeita että eläimille tarkoitettuja elintarvikkeita. Eli selkeämpi luokittelu olisi tervetullutta. Ajattelen nyt myöskin tiettyjen alueiden erikoistuotteita. Ja sitten vielä aivan viimeiseksi toisin esiin sen, että että Elintarviketurvallisuus on selkeästi liitoksissa myöskin omavaraisuuskysymyksiin elintarvikkeiden saralla. Ja niin kuin sanottu, elintarvikesuvernisuus, jos asia voi näin sanoa, on samalla linjalla elintarviketurvallisuuden kanssa – Bon, nous avons quatre interventions. Meillä on vielä neljä puheenvuoropyyntöä ja kaksi minuuttia per puhuja, koska muuten emme saa asia käsitellyksi. Ragnar Rothberg, Kristin Klaske, Sinisi ja sitten vielä Nikolson. Uh, I'm speaking not as Rothberg, I'm speaking as the... Kiitoksia. Puhun nyt Savuna, joka on maatalousvaliokunnan esittelijä, mutta hän oli täällä koko iltapäivän, mutta nyt hänen piti lähteä lentokentälle, eli pyydän anteeksi hänen nimissään täytyy sanoa, että hän pitää Pelaton mietintöä hyvänä ja katsoo, että tämä on hyvä yritys ja erityisesti pyrkimys tarkastella ympäristöongelmia, esimerkiksi maaseudun, ö, maaperän laadun heikkenemistä ja että pitää taata myöskin elintarviketurvallisuus ja maataloustuotanto pitkällä aikavälillä. Tässä oli paljon hyviä ajatuksia, joita hän tukee myöskin maatalousvaliokunnassa ja erityisesti hän otti esille sen, että monipuolinen maanviljely mahdollistaa sen, että käytetään kaikkea maata tehokkaasti hyväksi, ja tämä luo kestävyyttä pitkällä aikavälillä, ja hän pyytää, että yhteinen maatalouspolitiikka tukisi tätä ja mahdollistaa tämän monimuotoisuuden. Rahoitustuki maataloudelle, biopolttoaineen luomiselle, kun se ei kilpaile muiden satojen kanssa, on asioita tulee korostaa ja kolmasista maista tuonti ei ole ympäristöystävällistä ja meidän pitäisi vähentää riippuvuuttamme siitä. Ja lopuksi hän pyysi minua sanomaan, että meidän pitäisi kannustaa luomutuotantoa erityisesti, koska luomuruoassa on paljon etuja ja myöskin luonnolle. niin siinä taisivat olla tärkeimmät kohdat. Ja pyydän anteeksi hänen puolestaan, hän palaa vielä tänne ja hän voi sitten esittää varmaan tarkistuksia vielä. Kiitos ja sitten ruokalas. Dankeschön, ich möchte mich bedanken bei... Kiitoksia, haluaisin kiittää Berlatoa. Hän on tehnyt erinomaisen mietinnön ja hän on nyt onnistunut ottamaan kaikki eri elementit mukaan. Ja mehän olemme laatimassa lausuntoa maatalous valiokunnalle, eikä meidän tarvitse keksiä nyt pyörää uudelleen. Täällä on nyt hyviä ehdotuksia varmaan tulee satoja tarkistuksia, joten meidän pitäisi muistaa, että tämä, miten tulee maatalousvaliokunnasta. Euroopalla on vastuuta maailmanlaajuisesta väestön ruokimisesta. Tätä on korostettu. Ja meidän pitää puhua myöskin integroidusta maataloudesta ja ottaa tämä sana mukaan. No pari pientä asiaa haluaisin ottaa esille. Kohdassa kolme puhutaan siitä, että elintarviketuotannon kuluttajille pitää olla nopeaa. Ja meidän täytyy nyt korostaa myöskin sitä, että näistä kuluttajista saa, näistä tuotteista saa kunnon hinnan. Ja sitten muut kohdat, jotka on mainittu, no tästä muut kollegat ovat jo puhuneet, eli meidän pitäisi puhua näistä alueellisista ja kausi, kausittain tuotettavista elintarvikkeista. Meidän pitäisi saada näistä lisätietoa ja myöskin meidän pitää olla hyvää koulutusta. Tätä pitää vielä korostaa ja silloin tästä mietinnöstä tulee erittäin hyvä. Avec le même... Euh, Kiitos. Ja sitten yhtä äh, eh, I would like also to... Minäkin haluaisin tukea niitä kommentteja, joita Rosmar esitti tuossa Tatjana Sarvun puolesta. Ja haluaisin lisätä myös kaksi asiaa tuohon listaan. Tietenkin tässä keskustelussa on kuultu, kuinka tärkeä merkitys keinottelulla, hintakeinottelulla tässä on ja kuinka sitä vastaan täytyy taistella. Rahoitusinstituutioilla ei välttämättä ole nappuloita, joilla pelata Nasdaqia ja muita vastaan. Ja valtioilla on velkansa ja 2008 vuonna viljatuotteita tuotettiin kaikkein eniten ja samanaikaisesti kuitenkin oli hintakriisi, samanaikaisesti oli viljakriisi, eikä siinä ole mitään järkeä. Ja sitten taas siementen kohdalla menetettiin omistusoikeus. Esimerkiksi Intiassa voidaan miettiä, mitä GMO-tuotteilla saatiin aika, aikaiseksi. Maanviljelijöillä oli siemeniä, jotka oli sopeutettu paikalliseen ympäristöön. Ne olivat GMO-siemeniä siis. Heille sanottiin, että ne olisivat tuottavampia, mutta sitten lopulta he joutuivat ostamaankin ö, lannoitteita, jotta ne siemenet olisivat kasvaneet. Eli tämä on hyvin tärkeää. Meidän pitäisi tukea vapaata pääsyä siemeniin, siemenvarantoon jos maanviljelijöillä ei ole rahaa viljellä, niin, muut, niin silloin on kyllä edessä vielä monen monta ruokakriisiä. Herra I'll try to be brief. Kiitoksia yritän puhua lyhyesti. Ensinnäkin mietintö on hyvä. Kuuntelin tätä keskustelua valiokunnan saamulla. Elintarviketurvallisuus on asia, jota koskaan ei voi taata, vaikka kuinka yrittäisin. Se nyt vain on fakta. Ja siksi meidän pitää olla hyvin valppaina tällä saralla varmistaaksemme elintarviketuotannon, mutta kuitenkaan ei pidä tuoda elintarviketurvallisuutta kaikkiin kysyin, kysymyksiin. Sitten hintojen heilahtelu. Tämäkään ei ole helppo kysymys, koska hyvin pitkälti, jos haluaa hyvää elintarviketuotantoa kohtuullisin hinnoin ja kohtuullisin voitoin, niin sitten täytyy tarkastella tuotantoa, mutta täytyy katsoa kaikkia maatalouden elementtejä, selvoja kuivuuksia, tulvia. Ja kukaan meistä ei voi säätää lakeja tällaisia ilmiöitä vastaan. Eli meillä pitää olla tarjontaa ja meidän täytyy varmistaa, että se pysyy siellä? No, hyvin puhutaan korkeasta ja alhaisista hinnasta, ja jos on hinnat ovat alhaiset, niin tuottajat menevät konkurssiin. Eli sitten täytyy tuoda näitä tuotteita Euroopan kolmansista maista, jotka on tuotettu tavoilla, joita me emme tunne, emmekä hallitse. Ja sitten niitä on supermarketeissa, ja siellä mielestäni täytyy katsoa, missä on elintarviketurvallisuus. Mutta se nyt ei kuulu tähän mietintöön. Mutta meidän täytyy olla varovaisia eikä ylisäädellä itseämme pois markkinoilta. Tämä on yksi vaara, joka meillä on edessämme. Kiitos. Kiitos ja sitten vielä eh, lyhyesti loppusana, tässä valmistelen. Valittelen, meillä on enää viisi, viisi minuuttia viimeisen kohdan käsittelyyn. Näin se vaan on, Rova No, käyttäkää sitten puheenvuoro. No, puoli minuuttia. Briefly, and I didn't... Kiitoksia ihan lyhyesti. En saanut puheenvuoroa aikaisemmin. Niin täytyy korostaa tätä vielä niin kuin maan taloudessakin. Eli me sekoitamme ruoan varmuuden ja turvallisuuden. Ja tässä on kyse ruoan turvallisuudesta. Ehkä kyseessä on käännösongelma, mutta tämä täytyy todella, tästä täytyy olla tietoinen. Ja sitten kun puhutaan erilaisista maanviljelysjärjestelmistä, jos meitä huolettaa biodiversiteetti ja äh, ympäristön säilyvyys, niin meidän täytyy säilyttää sellaiset habitaatit, joista olemme huolissamme. Ja äh, täytyy varmistaa, että edistämme äh, kestävää maataloutta ja siitä täytyy tulla meidän politiikamme ydin. Tämä ajatus täytyy sisällyttää tähän lausuntoon. Kiitos. Avec Ja sitten vielä äh, kiitokset äh, valmistelijalle ja, ja lyhyet loppusanat. Kiitokset ja kiitokset vaan kollegoille äh, kaikista niistä ehdotuksista, joita on tehty parantavassa mielessä. Ja täytyy todeta, että itsekin minulla oli alun perin tarkoituksena esittää vielä lisää argumentteja, mutta haluan nyt tässä yhteydessä vielä todeta sen, että halusin pitää lausuntoluonnoksen nimenomaan ympäristövaliokunnan toimivaltuuksiin rajoittuvaksi. En halunnut lähteä maatalousvaliokunnan kentälle. Eli tämä vielä selvitykseksi. Ja jos äh, jonkinlaisia parannusehdotuksia ja tarkistuksia esitetään, niin varsin mieluusti niitä otan vastaan. Ja haluan myöskin esittää kiitokset kaikille niille, jotka ovat syvällisesti tutustuneet omaa ehdotuksenne, ehdotukseni. Tiedän, että joitakin puutteita on, mutta täytyy pitää myöskin mielessä se, että tilan puutteen takia kaikkia asioita ei saatu mukana. Äh, 8.11. Ja tarkistusten jättöpäivä, 30. päivä äänestys ja sitten tammikuussa täysistuntokäsittely. Nyt sitten vielä viimeisen kohta. Meillä on ihan muutama minuutti käytettävissä. Enää Rova Lökreniä käyttää puheenvuoron komission puolesta. Eli esityslistan viimeinen kohta. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Jotkut muistanevat, että 2007 kun neuvoteltiin viimeisestä direktiivin tarkastuksesta, joka liittyy lääkinnällisiin laitteisiin. Puhuttiin näiden laitteiden tilanteesta, koska jotkut valiokunnan jäsenet olivat sitä pyytäneet. Silloin ei ollut mahdollista löytää ratkaisua nopeasti näihin monimutkaisiin ongelmiin, joten tässä korjatussa direktiivitekstissä on pyydetty, että komissio laatisi kertomuksen näistä asioista viimeistään viimeistään. 5. tammikuuta 2006 ja sen jälkeen esittäisi neuvostolle ja parlamentille suosituksia. Kyseinen kertomus on valmisteltu eri vaiheissa. Ensinnäkin kuulimme asiantuntijoita, jotka tuntevat lääkinnälliset laitteet 2007 heinäkuussa. Ja silloin saimme ensimmäisen käsityksen jäsenvaltioiden oikeudellisesta tilanteesta, jota täydennettiin sitten myöhemmin. Ja yleisesti ottaen pieni osa jäsenvaltioita kieltää näiden lääkinnäisten laitteiden Täytyy miettiä lainsäädäntöä, ja valtaosa jäsenvaltioista ei ole säätänyt erityisesti lakeja tästä asiasta – ja jäsenvaltioissa, jos ei ole lainsäädäntöä, valtaosa tulkitsee tämän kieltona näiden lääkinnäisten laitteiden uudelleenkäsittelyn osalta. No sitten heinä-elokuussa 2007 oli kuulemistilaisuus, jossa puhuttiin hyvin laajan kirjon kanssa, sidosryhmien kanssa, ja 2008 tehtiin kertomus, ja joulukuussa 2008 järjestettiin työryhmä, jotta paremmin ymmärtäisimme terveyteen, ympäristöön ja talouteen liittyvät kysymykset. Ja tulokset julkistettiin toukokuussa 2009. Me saimme asiantuntijoiden lausunnon terveysriskeistä. Me kuulimme asiantuntijoita, jotta voisimme pohjata kertomuksen tieteelliselle näytölle. Eli me saimme tämän lausunnon 15. huhtikuuta ja asiantuntijoita pyydettiin määrittelemään, onko näiden uudelleen käsiteltyjen lääkinnällisten käyttö, onko se vaara ihmisterveydelle ja mikäli vaara on olemassa, pitäisi täsmentää, missä olosuhteissa ja mihin tarkoitusperiin näiden laitteiden uudelleenkäsittelyä ja se voi saattaa siis olla riskialtista. Kertomus hyväksyttiin elokuussa ja siinä tarkastellaan asioita, jotka liittyvät julkisterveyteen, etiikkaan, talouteen ja ympäristöön. Ja siinä mainitaan myöskin kansainvälinen tilanne. Kansanterveyden osalta on otettu esiin kolme suurinta riskiä, jotka johtuvat lääkinnällisten laitteiden uudelleenkäsittelystä ja jotka asiantuntijat havaitsivat. Ensimmäinen ongelma, sen jälkeen kun on oltu yhteydessä, näitä laitteita käytetty potilaisiin, laitteissa saattaa olla tarttuvia aineita, mikroorganismeja, joiden poistaminen saattaa olla hankalaa. Eli siellä saattaa olla tartuntavaara joka on riski seuraavalle potilaalle. Sitten kemialliset jäänteet saattavat myöskin olla vaarallisia, kun niitä käytetään uudelleen näitä laitteita. Ja myöskin näiden laitteiden fyysiset piirteet saattavat muuttua ja sillä saattaa olla seuraamuksia sen toimimisen kannalta. Kertomuksesta käy myöskin ilmi, että asiantuntijat ovat havainneet erityisiä ongelmia, jotka liittyvät brion tartuntaan, koska siellä on pitänyt käyttää hyvin voimakkaita puhdistusaineita, jotka eivät sovi tällaisten laitteiden puhdistamiseen. Asiantuntijat. Niin, siis tässä kertomuksessa on myöskin käsitelty etiikkaa politiikkaa ja vastuukysymyksiä, talouskysymyksiä ja ympäristökysymyksiä. Ja johtopäätöksenä on mahdotonta määritellä, millaisia riskejä liittyy näiden lääkinnällisten laitteiden uudelleenkäsittelyyn. Näitä tapauksia on hyvin vähän, mutta varmaankaan kaikista tapauksista ei ole ilmoitettu tämän harmaata aluetta. Ja pitkän ajan vaikutukset on mahdotonta havaita. Kolme suurta riskiä on havaittu, kuten totesin. Kaikki lääkinnälliset laitteet eivät sovellu uudelleen käsittelyyn, ja jotta voidaan rajoittaa näitä riskejä, uudelleen käsittelyä pitää arvioida ja validoida sen jälkeen, kun laitetaan käytetty ensimmäisen kerran siihen asti, kunnes se sterilisoidaan ja toimitetaan. Eli sitten seuraavat etapit No me olemme arvioimassa toimia, joita voidaan ehdottaa, kun uudistamme näitä sääntöjä. Ja tietysti on erilaisia mahdollisuuksia. Ja me tarkastelemme näiden vaikutusta ja otamme huomioon nämä asiat. Olen pahoillani. Meillä on tulkit, työ työaika päättyy kello 18.30. Olen pahoillani, että joudumme työskentelemään tällaisissa olosuhteissa. Tilanne nyt vaan on hankala. Nyt sitten vielä pari kommenttia, jos niin haluatte. Kiitoksia puheenjohtaja. Näissä järjestelmissä on tosiaan turvallisuuspuutteita ja meidän pitäisi hoitaa ne asetuksessa. Ja jos näin ei tehdä, voidaan katsoa, mitä muissa maissa on tapahtunut. Eli tarvitaan yhtenäistä sääntelyä. Pari esimerkkiä. 105 000 henkeä EU-ssa kuolee hepatiitti B ja C Euroopassa, eikä tiedetä, kuinka moni on saanut tarkunnan näistä likaisista laitteista. Ja nämä ovat pieniä lukuja, mutta kunnon toimin voidaan vähentää näitä lukuja entisestään ja meillä pitää olla selviä ilmoitusvelvollisuuksia, sama velvollisuus ympäri Euroopan, eikä voi olla niin, että tuote on yhdessä maassa sallittu johonkin käyttöön ja toisissa maissa sitä voidaan käyttää useampiin tarkoituksiin. Joissain meidän täytyy säännellä asioita yhteisesti yhteisön tasolla, se on toiveeni. Ah. Kiitos, Dagmar. 100% zu. alte... Olen Ulmerin kanssa 100 prosenttia samaa mieltä. Vanha lainsäädäntö on täysin vanhettunutta. Me tarvitsemme nyt kiireellisesti selkeää sääntelyä. Jori, aikaisemmin täällä parlamentissa yritetään turhaan, mutta meillä pitää olla ensinnäkin selkeät käsitteet. Tätä ei voi jättää valmistajalle, koska hän haluaa myydä näitä laitteita. Meidän tarvitsemme hyvää sääntelyä ja yhteen käyttöön ei tarkoita sitä, että tätä voi käyttää vain yhteen potilaaseen, mutta jos tätä single use käsitettä saa vielä käyttää, no näinhän kaikki sairaat tekevät Euroopassa. Silloin sitä pitää tehdä rikos, tai sitten pitää laatia vielä tiukempia sääntöjä kuin tähän monikäyttöön. Ja tietenkin sterilisointisäännöt ja uudelleen säätelysäännöt pitää vahvistaa Euroopassa ja tämä on kiireellistä. 2012 viimeistään tämä lainsäädäntö pitäisi saada voimaan. Kiitos hyvät kollegat ja kiitos kaikille, kiitos kollegoille, komissioedustajille. Ja ö, valittelen vielä kerran sitä, että päivä oli niin työntäyteinen. Kiitos ja tapaamisin taas huomisaamuna kello 10.